mitä koituu yrityksille ja kansalaisille, kun ajatellaan oikeudellista turvallisuutta ja jäljitettävyyttä. Ja kuten tiedätte, tässä asiassa olen aina edennyt hyvin avoimesti ja ollut suorassa yhteydessä kollegoihini komissiossa ja muihin toimijoihin, joita on paljon. Me olemme laatimassa kompromissitarkistuksia ja toivottavasti samaan aikaan sopimuksen, joka on myönteinen ja joka mahdollistaa sen, että pääsemme Nagojan pöytäkirjan tavoitteisiin. Haluaisin vielä kiittää kollegoita yhteistyöstä, joka on ollut hyvin myönteistä ja innokasta. Ja lopuksi sanoisin, että vielä kerran muistuttaisin, että tämä väline, josta nyt keskustellaan, on hyvin tärkeä ja tässä päätetään nyt biodiversiteetin säilyttämisen tulevaisuudesta, emmekä voi käsitellä tätä asiaa ottamalla huomioon vain jonkun tietyn alan edut. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle. Sitten varjoesittelijät. Ja ensimmäisenä Gutierrez Cortinet. Sanoisin ensinnäkin, että Belie on tehnyt erinomaista työstä. Hän on jo saanut meidät vakuuttuneeksi tästä intohimollaan näistä ajatuksistaan, ja meillä on ollut hyvin avointa keskustelua. Minä en oikein pidä tästä asiakirjasta ja miksi. Me olemme nyt vähän aikaa edellä, eli me käsittelemme usein kysymyksiä, jotka liittyvät asiaan, aika ei ole vielä määritellä, mikä on laillista, mikä on laitonta. Tässä on puhuttu esimerkiksi oikeuksista koskien biodiversiteetin elementtejä, joita ei ole vielä luetteloitu, emmekä oikein tiedä mikä on alkuperämaa ja kuka on oikea omistaja. Eli tämä on uusi asia, mutta tässä on oikeudellista epävarmuutta, joka on hyvin laajaa. Ja tämä on mielestäni erittäin huolestuttavaa, koska tässä luodaan nyt epävarmuutta ja monissa tapauksissa epäoikeudenmukaisuutta, koska voidaan luokitella jokin laittomaksi, vaikka se olisikin laillista. Meidän pitäisi olla vähän vähemmän kunnianhimoisia kuin vihreiden esimerkiksi, eli meidän pitää ottaa oikeudelliset huomioon, ja meidän pitäisi edetä hiukan hitaammin, mutta toimia niin, että maailmanlaajuisesti hyväksytään asiakirja, joka jälleen kerran osoittaa, että Eurooppa on maailmanjohtaja, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää jalat maassa. Eli tämä tarkoittaa, että on monia tilanteita, jotka saattavat johtaa epäoikeudenmukaisuuteen, esimerkiksi nämä alkuperäiset lajit. No itse olen aina ylläpitänyt alkuperäiskansojen oikeuksia, mutta tämä nyt ei liity näihin oikeuksiin. Ja sitten alkuperäiskansolla on myöskin oikeutta, mutta heillä ei ole mitään asianajajia eikä mitään oikeudellista kontekstia, joka heitä suojelisi, Eli jos me, me saamme, ehkä vaadimme nyt byrokratiaa, jota ei ole olemassa, koska oikeus esimerkiksi johonkin tuotteeseen on kirjattu lakiin valtiossa, joka sitten tukee näitä oikeuksia, ja monilla alkuperäiskansoilla tällaisia oikeuksia ei ole. Eli tämä on liian monimutkainen kysymys, että tämä voitaisiin ratkaista yhdessä asiakirjassa. Sitten on kompromisseja, jotka ovat hyviä mutta täytyy ottaa tietyt asiat huomioon. Esimerkiksi se, että me kannatamme sitä, että luodaan rahasto, mutta tässä ei ole nyt määritelty, mihin sitä käytetään, kuka siitä saa varoja. Tätä nyt ei vielä ole kunnolla säännelty. Ja sitten en pidä siitä, vaikkakin saattaa olla, että tämä menee läpi. Kompromissi, jossa puhutaan nimenomaan määritelmästä siitä, mikä on laitonta kun lainsäädäntö ei ole kovin kehittynyttä, niin tämä laiton laillisuuskysymys on mielestäni huolestuttava. Koska jos ei ole kunnollista lainsäädäntöä, niin miten määritellään sitten mikään laitonta? Eli me kannatamme sitä, vaikkakin tässä ehkä päästään sopimukseen, että sitä, että vaaditaan luetteloa maista, joka on paljon tieteellisempi, annetaan varoja tutkimukseen, jotta olisi todellisia biodiversiteettiluetteloita ja jossa on, jotka pohjautuvat tieteeseen, ja sitten täytyy edetä vakavasti, mutta hitaasti näiden tietojen pohjalta. Tämä on meidän kantamme. Sitten muista kohdista on tiettyjä asioita, jotka mielestämme olisi paras jättää kompromissin ulkopuolelle ja jättää nämä tarkistukset erikseen, koska jos kompromissit laaditaan näistä, niin siitä ja moni mielenkiintoinen asia että Minä kun katsotaan, mitä halua sitä, että menemme toiseen käsittelyyn. Ensimmäinen ja toinen käsittely ovat eurooppalainen oikeus, ja tällä tavalla yhteiskunnalla on aikaa miettiä asioita, josta me hyväksytään ensimmäisessä ensimmäisessä käsittelyssä tai välttämättä hyvin, toisessa käsittelyssä paremmin ymmärretään nämä asiat. Ja jos toinen käsittely poistetaan, niin se on kuitenkin demokraattinen oikeus, joka yhteiskunnalla on, ja parlamentilla siitä ollaan luopumassa, ja minä en sitä tue. En nyt puhu kompromissien yksityiskohdista, koska meidän täytyy vielä kokoontua. Ja minun täytyy puhua tästä ryhmäni kanssa, kun minulla on tiettyjä epäilyksiä, koska minun ryhmästänikin on tullut tarkistuksia, jotka mielestäni, jos nämä kompromissit menevät läpi, niin ne sitten raukeavat. Kiitos. Kiitos. Sitten Havel Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää erittäin hienosta yhteistyöstä. sillä tämä ei ole kovinkaan helppo asia. Haluaisin korostaa muutamia kohtia, jotka koskevat tarkistuksia, kompromissitarkistusluonnoksia, jotka esittelijä on ehdottanut tuen suurinta osaa. On luonnollisesti mahdollista tukea kaupallistamista ja jatkokäyttöä, kun sovimme määrittelmistä. Tämäkin on hyväksyttävää. Ja aikaiset tarkastukset tuen tätä järjestelmää, sillä kuten esittelijä sanoi, se saattaisi tukea PK-yrityksiä. Kompromissina voin tukea myöskin käsitettä uudesta rahastosta, vaikka voin kuvitella, että tiettyjä vaikeuksia eh, siihen liittyy. Tämä on mahdollisesti teknisesti erittäin vaikea toteuttaa, mutta se on hyvä ajatus, että voisimme tukea. Tuen myöskin laittomasti hankittujen geneettisten varojen määritelmää. Tähän liittyvän tarkistuksen alle kollegani on esittänyt en tue eräitä asioita mielestäni eräät määritelmät saattaisivat aiheuttaa jonkinlaisia porsaareikiä. Mielestäni testaus on osa tutkimusta, eikä sitä voida sulkea pois. En myöskään ole samaa mieltä siitä, että poistettaisiin perinnetieto. Monet tarkistukset, jotka pyrkivät rajoittamaan asetusta muuttamalla tämän koko pelin kansalliseksi jos me muuttaisimme tämän kansalliseksi toimeksi mitään tarvetta eurooppalaiselle lainsäädännölle ei olisi. Minä olen hiukan epäileväinen myöskin katalogian suhteen, jota EPP ehdottaa, sillä mielestäni se menee hiukan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Kyseessä on Nagojan pöytäkirjan toteuttaminen eikä uuden lainsäädännön kehittäminen. Yleisesti ottaen pitäisin parempana, että pitäytyisimme Nagojan pöytäkirjassa mahdollisimman tarkasti, emmekä ottaisi liikaa uusia asioita mukaan. Meidän tulisi varmistaa se, että todellakin pystymme toimenpanemaan kaiken, mitä ehdotamme tässä hyvin tärkeässä asiassa, sillä emme tarvitse lisätaakkaa. Luemme, luomme tässä eurooppalaiselle tieteelle ja teollisuudelle mahdollisuuksia, emmekä taakkaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten jotain. Ja, dank wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin oikein sydämellisesti kiittää esittelijää. Hän on mielestäni oikein hyvin tehnyt yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Mietinnössään hän on jo tehnyt paljon parannuksia <clears throat> suhteessa komission ehdotukseen ja todella sydämeni pohjasta annan tukeni hänen mietinnölleen. Tarkistuksia on tehty paljon monien kollegoiden puolelta. Siellä on paljon hyvää, mutta olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi pyrkiä yhdessä löytämään kompromisseja, jotka tekevät tästä nyt toimivan kokonaisuuden. Jos noudatettaisiin komission ehdotusta, niin geenivarojen käytöstä maksettaisiin, kun niin saadaan pääsy, mutta useimpiin on jo saatu pääsy ja useimmat ovat kokoelmissa jo mukana, joten tämä asetus olisi käytännössä toimiva ainoastaan silloin, kun puhutaan uusista löydettävistä geenivaroista eikä voida käyttää tätä jo löydettyihin ilman, että annetaan kunnollinen korvaus lähtömaahan. Tämä ei mielestäni tunnu nyt ihan reilulta, joten hyvä, että tällainen parannus tässä mietinnössä on. Asetuksen täytäntöönpanossa tehdään suuri ero saatavuuden ja käytön välillä. Tuen sitä, että ei puhuta ainoastaan saatavuudesta, vaan käytöstä ja sitä, että kaupallistetaan – aikaisemman hyväksynnän pohjalta vastavuoroisin ehdoin. Tue siis tätä osaa sieltä. Mielestäni tämä on paras tapa noudattaa Nagojan pöytäkirjan henkeä. Minunkin mielestäni oikeusvarmuus on hyvin tärkeää. Ja näin ehkä ajattelen vähän toisin kuitenkin tästä aiheesta kuin EPPn kollega. Mielestäni yritykset, yliopistot, koulut, museot, botaniset puutarhat, hyötyvät siitä, että kaikki on täällä Euroopassakin hyvin säädettyä. Ja siksi tuen mietinnön ehdotusta siitä, että tuota due diligence-sääntöä noudatetaan. Annetaan siis kaikki tieto, joka on tarpeen, jotta voidaan huolehtia tämän hyödyn jaosta tämän asetuksen mukaisesti. Minulla olisi vielä lyhyt huomio edelliseen varjoesittelyiden kokouksen, todella on löydettävä ratkaisu nyt perinteisen tietämyksen osalta. Perinteisen tietämyksen on saatava tasavertainen asema siellä genivarojen osalta. Eli tuo saatavuus ja tiedon jakaminen. Meidän on huolehdittava nyt siitä, että alkuperäis kansat saavat kunnollisen oikeudenmukaisen korvauksen perinteisestä tietämyksestään. Kyllä tässä voidaan tietty velvoitte antaa, kun puhutaan siis sitä, että annetaan tietoon perustuva, valistunut lupa ja vastavuoroisesti sovitaan. Jos me emme tässä nyt mitään tee, niin Mielestäni tämä on alkuperäiskansojen etujen vastaista. Meidän pitäisi toimia todella Nagoyan pöytäkirjan hengen mukaisesti. Kiitokset vielä sydämellisesti esittelijälle. Katika Juta. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Klaas Gahostet Joukoni. Dank. Kiitoksia. Nyt kun seuraa keskustelua, niin on tietysti paljon toiveita, joita haluaisimme saada mukaan, mutta meidän täytyy muistaa, että emme nyt lähde nollasta. Ja kaikkea nyt ei pidä heittää pois sitä ajatella, mitä Euroopassa on saatu aikaan. Kun ajatellaan geenivarojen saatavuutta, niin komissio ei pidä, oikea, pidä varmistaa vain oikeudenmukaista jakoa, vaan myöskin parantaa niiden saatavuutta ja meidän täytyy ylläpitää biologista monimuotoisuutta, mutta meidän pitää mahdollistaa kuitenkin niiden käyttö eikä pelkästään säilytys. Kun geenivaroja käytetään, niin niitä ei menetetä ja näiden biologisten materiaalien käyttäjät eivät saa joutua ylipääsemättömien bi- bi- byrokraattisten esteiden eteen. Eli Nagojan pöytäkirjan toteuttaminen Euroopassa on järkevää, koska tällä tavalla voidaan varmistaa näiden kasvien kasvatus Euroopassa, ja niitä voidaan silloin käyttää. Esimerkiksi tutkimuksessa on hyvin paljon edistynyt. Meillä on esimerkiksi ilmastoon ja terveyteen liittyviä asioita saatu aikana, niitä ei nyt saa varastaa. No sitten mitä tulee kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon, niin erityisesti PK-kasvattajat ovat joutuneet kohtuuttomien rasitteiden kohteeksi. Me emme halua mitään monopolia tai keskittämistä siementen osalta niin, että vain suuret yritykset niistä vastaivaisivat, vaan meidän täytyy suojella eurooppalaisia viljelijöitä. Ja tämäkin täytyy muistaa, tätä ei saa vaarantaa. Ja siksi tämän käytön määritelmä tai käyttäjän määritelmä asetuksessa pitää selkeästi rajata. Viljelijä joka noudattaa eurooppalaisia sääntöjä ja joka noudattaa oman yrityksen periaatteita, niin sellaisia tämä asetus ei kosketa. Tämä täytyy selkeästi liittää artikla 4 vaatimuksiin, eikä ainoastaan lisäkasvatuksiin Meillä ei ole tällaisia sääntöjä ihan turhaan Euroopan tasolla laadittu. Eli meidän täytyy muutkin tuottajat kyllä ottaa huomioon, mutta se ei ole kyllä helposti toteutettavissa. Tässä voidaan välttää turhaa byrokratiaa ja kustannuksia, ja tästä on tehty tarkistuksia, ja haluaisin teille vain palauttaa tämän mieleen. Kiitos. Kiitoksia je suis Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen todellakin samaa mieltä Krista Klassin kanssa. Todellakin, jos meidän täytyy suojella ehdottomasti biodiversiteetin tarjoamia rikkauksia, erilaisia molekyylejä, joita sitä paitsi emme kovinkaan hyvin vielä tunne. Meillä on paljon opittavaa tässä asiassa vielä se täytyy tehdä niin, että hyödyt jaetaan tasapuolisesti ja mahdollisimman laajasti. Ja meillä täytyy olla selkeät säännöt tätä varten, jotta näiden geenivarojen käyttö tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla ja perustuu vahvalle oikeusperustalle ja voi sitten taata toiminnan jatkuvuuden ja biopiratismia, joka näitä resursseja uhkaa tulla ja todellakin vastustaa oikeusvarmuuteen liittyen. Meidän täytyy varmistaa se, että päätökset, joita tulemme tekemään tässä tekstissä, eivät ole taannehtivien ehdottomasti taloudellisille toimijoille ja pk-yrityksille täytyy taata menettelyn selkeys, jotta jäljitettävyys olisi vahvaa ja jotta näitä geenivaroja voitaisiin ketjuissa käyttää. Esimerkiksi komission pitäisi voida laatia käytännöllinen ohjekirja niin, että askelmat olisivat tässä menettelyssä tarpeeksi selkeät ja myöskin olisi tarpeen selventää ja valottaa perustuotteiden käyttökenttää. Nämä perustuotteet ovat vapaassa käytössä. Niitä ei tulisi ottaa mukaan. Ja tässä haluaisin korostaa kollegani Gaston Frankon tarkistuksia. Ne ovat näillä linjoilla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Je vais aller vite, monsieur le président, parce... Puhun nopeasti puheenjohtaja, sillä kollegat eh, toivat tärkeitä asioita jo esiin. Ne ovat minun ajatukseni myös. Haluaisin Sanerin Beliä kiittää hänen työnsä laadusta. Ja tässä on kaksi tärkeää kysymystä mielestäni. Ensimmäinen on se, että todellakin meidän täytyy yksinkertaistaa ja selventää tekstejä ja erityisesti saattaa ne saataville, käyttäjien saataville. On hyvin tärkeää, että toimimme näin sillä nämä asiat ovat aivan liian usein sellaisia, joista meitä syytetään. Meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyjä ja meidän täytyy olla selkeitä siinä tavassa, jolla esittelemme nämä tekstit yleisölle. Toinen asia. Tämä koskettaa todennäköisesti sitä, mitä Krista Klass juuri sanoi. Nimittäin peräkkäisten käyttäjien ketjua. Sitä ei tule unohtaa näissä säännöissä. Meidän ei tule jatkokäyttäjiä unohtaa. Nimittäin nämä säännöt ovat loogisia ja ne saattaisivat aiheuttaa maataloussektorilla tulkintaongelmia erityisesti siemenvilja-alalla. Me haluamme tukea monimuotoisuutta ja tässä geenivaroja käytetään ja toimijat ovat nyt tämän esitetyn asetuksen alaisia toimiessaan näin, mutta on tärkeää, että geenivarojen jatkokäyttö tapahtuu niin, että kun resurssi ei enää ole alkuresurssi, vaan pitemmällä ketjulla resurssi, se suljettaisiin pois, kuten tässä aikaisemmin kollega sanoi. Tämä oli tarkistuksessa 40 mukana ja Kristan tarkistus 39 on hyvin lähellä tätä. Tässä pyytäisin esittelijä ja varjoesittelijä hyvin arvioimaan näitä kysymyksiä ja olen heidän käytettävissään. Voin selittää, kuinka ehdottoman tärkeää on se, että velvoitteet, joita luomme jatkokäyttäjille Nagojan pöytäkirjan mukaisesti, eivät kumoa eri kasvilajien moninaisuuden käyttömahdollisuuksia, kun tarkoituksena on taata se, että äh, valikoimissa on mahdollisimman suuret biodiversiteettiresurssit. Äh, first of all, äh, Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin muiden kollegoiden tavoin haluaisin kiittää esittelijä loista ehdotuksista ja sitä, tähän on pyrkinyt löytämään yhteistä pohjaa ennen äänestystä valiokunnassa. Haluaisin myöskin kiittää SED-ryhmän varjoesittelijää Tokio, joka on pyrkinyt löytämään myös yhtenäisyyttä kantoihimme. Olen hyvin iloinen siitä, että konsensusta syntyy nyt biopiratismia vastaan ja rahaston perustamisen puolesta. Myös siitä, että luodaan säännöt, jotka liittyvät siihen, että annetaan lupa siihen, että olemassa olevaa materiaalia myöhemmin käytetään. Mielestäni tämä on todella tärkeä aihe kansalaisille ja tulevaisuuttamme ajatellen. Siksi, että nyt on käynnissä prosessi, jossa luodaan yhä enemmän oikeuksia yrityksille teollisoikeuksien kautta. Ja nyt oikeastaan nyt pitää tasapainotella niin, että nämä ovat oikein hoidettua oikeuksia, mutta mutta on ajateltava myöskin sitä, miten kunnioitetaan niitä löydöksiä, joita on tehty ennen teollisuuden oikeuksia. Tässä on siis tasapainottelua, pyritään katsomaan tulevaisuuteen ja huolehtimaan sitä, ettei samoja virheitä tehdä aina uudestaan. Kiitos kaikille loista työstä. Olen aivan varma, että voimme kaikki olla ylpeitä lopputuloksesta. Vielen Dank. Und dann geht's... Kiitoksia. Sitten komissiosta, kuka haluaa puheenvuoron. Anteeksi, yksi puheenvuoro vielä. Zebä. Anteeksi, että pyysin näin myöhään puheenvuoroa. Luulin, että nimeni oli jo listalla. Olemme iloisia, että käsittelemme tätä teemaa, mutta minulla olisi kuitenkin pyyntö. Meidän täytyy miettiä oikeus perustaa Nagojan pöytäkirjaa. Siitä on jo päätetty. Ja jos nyt EU-ssa mennään näin paljon pidemmälle ja ryhdytään lisätoimiin, niin mielestäni se ei ole oikein hyvä. Eli taas halutaan uutta rahastoa ja se nyt ei ole sääntöjen mukaista ja mielestäni tätä on hyvin vaikea hallinnoida ja toteuttaa se, että nämä varat, joita on kerätty, voidaan myöskin sitten kunnolla jakaa. On selvää, että tätä asiaa täytyy käsitellä. Meillähän on näitä monenvälisiä sopimuksia, ja meidän täytyy vielä katsoa tätä oikeusperustaa, jonka pohjalta edetään. Ja meidän täytyy katsoa näitä käytännön ja teknisiä ongelmia, joita meillä on näissä kysymyksissä. Ja kuten sanoin, meidän täytyy nyt toimia varovaisesti sen suhteen, että emme mene nyt varsinaisia tavoitteita pidemmälle. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Chalie komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta pohtia ja vastata eräisiin kysymyksiin, joita esitettiin. Haluaisin aluksi kiittää sitä pitkällistä työtä, jota Euroopan parlamentti on osoittanut tätä asiaa kohtaan. Tiedämme kaikki, että kysymys on hyvin tärkeä elementti kansanvälisessä ja eurooppalaisessa ponnistuksessa taata biodiversiteetin kestävä käyttö. Perusajattelu komission ehdotuksen takana oli ehdottaa toimia, jotka olivat ehdottoman välttämättömiä, jotta välttämättömiä toimeenpana eurooppalaisella tasolla. Ja kun tarkastatte Nagojan pöytäkirjaa, sillä on kolme alaa, joita käsitellään. Yksi on pääsyä koskettava lainsäädäntö. Tässä oli erittäin selkeää meille, että kyseessä on lainsäädäntö, joka jää kansalliselle tasolle, kansallisille viranomaisille. Sitten toinen ala on hyödyn oikeudenmukainen tasapainoinen jako. Ja tässä Nagojan pöytäkirja selkeästi ilmaisee, että kyseessä on ähm, sopimukseen perustuva velvollisuus ja me jätämme mahdollisuuden eh, turvautua oikeuteen näissä kysymyksissä. Ja sitten meillä on kolmantena tasona käyttäjätaso. On erittäin hienoa, että käyttäjät että jäsenet tukevat ehdottomia oikeudellisia sitoumuksia, jotka seuraavat Nagojan pöytäkirjasta, ja sitä, että niitä tulisi toteuttaa eurooppalaisella tasolla. Mielestämme meidän tulisi pohtia asioita erittäin hyvin ennen toimimista, tarkastella asioita, jotka ovat pöytäkirjassa mukana ja tarkastella myöskin sitä, missä on vaarana mennä tämän pöytäkirjan ehdottoman tason alta. Komissio on hiukan huolissaan eri pyynnöistä – sulkea tiettyjä kategorioita, käyttäjäkategorioita ulos tai poistaa heidät tämän asetuksen sovellusalasta. On selvää, että jos tietyt käyttäjäryhmät tai käyttötavat suljetaan pois asetuksen sovellusalasta, me emme heille mitään palvelusta tee päinvastoin he joutuvat oikeudellisen epävarmuuden alalle, sillä joka tapauksessa heidän täytyy tehdä se arviointi, ovatko tiettyjen geenivarojen käytöt todellakin tämän asetuksen ja tämän välineen ulkopuolisia. Joka tapauksessa tarkastelemme artiklan 4 vaatimuksia, jossa geenivarojen tosiasiat pyritään määrittelemään. Jokainen oikein toimiva käyttäjä joutuisi nämä asiat ottamaan huomioon. Ja jos otamme heidät mukaan sovellusalaan, annamme heille enemmän oikeusvarmuutta. Jos he ovat mukana sovellusalassa, he voivat ainakin käyttää ja tuota tuotteita markkinoille selkeän lainsäädännöllisen puitteen sisällä. Meidän mielestämme myöskin käytön ajallisen sovellusajan rajoittaminen aiheuttaisi vakavia oikeudellisia ongelmia, sillä tässä keskustellaan mahdollisesti geenivaroista, jotka eurooppalaiset käyttäjät ovat täysin laillisesti saaneet käyttöön ilman minkäänlaisia ehtoja, jotka liittyisivät niiden käyttöön. Ja tässä meidän tulee tarkastella mahdollisesti tilannetta, jossa näiden resurssien käyttömahdollisuuksia rajoitettaisiin. Tämä ei mielestämme ole suositeltavaa ja se on myöskin Euroopan unionin hyvin punnitun kannan vastainen sen kannan, jonka unioni omaksui neuvotteluissa ja tässä myöskin oli kyseessä eräs niistä syistä, joiden kautta unioni pääsi neuvottelussa konsensukseen. Olemme edelleen myöskin erittäin skeptisiä kieltojen suhteen. Emmekä näe mitään tarvetta määritellä laittomuutta, sillä äh, due diligence-järjestelmä, jota ehdotamme, on järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi käyttäjille tavallisessa liiketoiminnassaan arvioida, ovatko resurssit, joita he käyttävät, sellaisia, että ne ovat tämän pöytäkirjan sovellusalan mukaisia – ja mitä heidän tulee tehdä, jotta voisivat vastata kaikkiin velvollisuuksiin, joita heillä tällaisessa tilanteessa on yhteisesti sovitulta pohjalta. Meidän täytyy myöskin olla hyvin varovaisia siinä, kun tulkitsemme sääntöjä, jotka koskettavat artiklaa 4 ja 8 Nagojan pöytäkirjassa. Kuten aikaisemmin sanoin, mahdolliset ulos sulkemiset pitäisi pitää erittäin minimissä. Niiden suhteen pitää olla hyvin varovainen. Vaikka asiaa ei nimenomaisesti tänä aamuna käsitelty, sen eivät mainittiin, maininneet, niin haluaisin mainita, että olemme hyvin kiintyneitä kahteen välineeseen, jota olemme asetuksessa ehdottaneet vapaaehtoisia välineitä, joiden tarkoituksena on poistaa taloudellista ja hallinnollista taakkaa käyttäjiltä Euroopassa – ja kyseessä ovat parhaat käytänteet ja luottamuspohja. Erityisesti näin PK-yrityksillä olisi välineitä ja tämä olisi käyttäjille paljon helpompaa, paljon käyttäjäystävällisempää ja auttaisi heitä täyttämään asetuksen asettamat vaatimukset. Nämä kaksi välinettä tekisivät suurelle osalle eurooppalaisista käyttäjistä mahdolliseksi vastata asetuksen vaatimuksiin kustannustehokkaasti, tehokkaalla tavalla. Siksi olemme hyvin huolestuneita siitä, että on ehdotettu näiden välineiden poistamista luonnoksesta, sillä ne eivät mielestämme aiheuta mitään lisätaakkaa käyttäjille, vaan ne on pikemminkin tarkoitettu korostamaan sitä panosta, jota eurooppalaiset toimijat voivat antaa biovarojen kestävälle käytölle ja biodiversiteetille ja sen kirjolle Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on vielä yksi jatkokysymys. Eli Gerbrandi, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle näistä kommenteista myös tarkistuksiin liittyen. Minulla on yksi kysymys, joka liittyy yhteen huomionne. Että muutama tarkistus menee Nagoyan pöytäkirja vastaan. Ja kysymykseni on, mitä hän saattaisi oikeudellisesti tapahtua nyt, jos hyväksymme tekstin, joka ei ole yhteen sopiva Nagoyan pöytäkirjan kanssa? Lähteekö tässä jonkinlainen oikeus käsittely liikkeelle kansalaisjärjestöjen tai muiden taholta? Eli mitkä vaikutukset saattaisivat olla? Kiitos. Bitte. Um, thank you very much. Kiitoksia. Pöytäkirjassa on puitteet, joissa Nagojan pöytäkirjan osapuolet tulevaisuudessa saattavat käyttöön geenivaroja omilla oikeudenkäyttöalueillaan. Tämän sitten osapuolten omassa päätösvallassa, eli missä olosuhteissa käyttäjät saavat käyttää geenivaroja ja näiden varojen käyttö. Ja kuten neuvottelijamme, neuvottelukumppanimme ovat usein todenneet, niin se pohjautuu hyvin pitkälti sille, luotetaanko siihen, että oikeudenkäyttöalue käyttäjän osalta on noudattanut Nagojan pöytäkirjan sääntöjä – ja ovatko sitten oikeudelliset toimet, joihin on ryhdytty, ovatko ne riittäviä Nagojan pöytäkirjan täytäntöönpanolle? Pitäisikö EU nähdä puutteellisena, kun katsotaan sitten käyttäjän toimintaa? Tämä vaikuttaa siihen, kuinka halukkaita kumppanimme ovat sallimaan eurooppalaisten teollisuuden ja tutkijoiden käyttäjien pääsyä näihin geenivaroihin. En nyt usko, että lähitulevaisuudessa minkään oikeudellisiin toimiin ryhdytään Euroopan unionia vastaan Nagojan pöytäkirjan pohjalta, mutta ei ole mahdotonta, että tulevaisuudessa saattaisimme joutua nuorettamatta jättämismenettelyihin. Ja se saattaa johtaa tilanteeseen, että jos katsotaan, että me emme ole noudattaneet sääntöjä artiklan 14, 15, 16, 17 ja muiden mukaan, niin silloin kansainvälisesti meidät leimattaisiin oikeudenkäyttöalueeksi, joka ei ole täysimittaisesti pannut pöytäkirjaa täytäntöön. Ja sillä on sitten vaikutuksia siihen, miten näitä geenivaroja sitten on käytössä tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti. Kiitoksia lopuksi vielä sitten esittelijä saa puheenvuoron, jos hän haluaa. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti puhuisin. Haluaisin kiittää kollegoja heidän panoksestaan ja haluaisin myöskin sanoa heille, että jaan ajatukset. Näille linjoille olen itse lähtenyt mietinnössä oikeusperusto on Nagojan pöytäkirja todellakin. Ja kuulin tässä viestin, että ei pitäisi mennä sen yli. Ja minä itse haluaisin sanoa, että meidän ei pitäisi mennä poikkeamaan Nagojan pöytäkirjasta, kuten tässä komissio mainitsi. Se olisi tilanne, jossa loisimme tuloksia, joita emme toivo, ja se monimutkaistaisi todellakin tilannetta kansainvälisesti ja muiden sopia valtioiden kanssa sekä pääsyä sellaisiin varoihin, joita ei ole määritelty. Ja sitten liittyen tähän ajatukseen, että me voimme luoda oikeudellista epävarmuutta, komission viimeinen puheenvuoro oli tässä asiassa erittäin selvä. Kuulin eräitä huolia kollegoilta liittyen Okonin niin? Ja tässä suhteessa olen erittäin valmis tekemään kompromisseja. Tämä kompromissi, halukkuus, tässä viittaan äh, edustaja äh, Guterisiin ja siihen, että hän haluaisi enemmän aikaa ja toisen käsittelyn. Minä haluaisin muistuttaa tätä kuitenkin siitä, että meidän aikataulumme on sellainen, että syksyyn 2014 mennessä kun toinen osa tätä työtä tehdään päätökseen. Meidän pitäisi ennen tätä saada työpäätökseen. Tällä hetkellä jo 18 valtiota on ratifioinut tämän pöytäkirjan ja 33 on tämän vuoden loppuun mennessä sen tehnyt ja ensimmäinen seitsemättä siis 14 ja haluaisin korostaa todellakin tätä asiaa kollegoille, jos me emme nyt ratifioinnissa etene ja tämän asetuksen hyväksynnässä mahdollisimman nopeasti, riski on se, että yksinkertaisesti me emme ole neuvottelupöydässä, kun käydään tämän pöytäkirjan toimeenpanosta kansainvälisellä tasolla neuvotteluja. Kiitoksia. Frau Kollegin. Kiitoksia. Määräaikatarkastus jättämiselle on 24. toukokuuta kello 12. Tästä äänestetään 4. heinäkuuta valiokunnassa ja sitten täysistunto äänestämisestä ei vielä ole päätetty. Eli tähän otsikkoon liittyy hyvin monet asiat ja aika yllättävättä näin harvat kollegat ovat paikalla varmaan muiden valiokuntien kollegoilla – ei vielä ole ihan käsitystä siitä, mitä kaikkea tähän liittyy. Muissa valiokunnissa ei varmaan tullaan kyllä vielä pitämään hauskaa tämän metinon osalta. No niin, sitten jatkamme kohtaan 17. Ja esittelijä on Rossi. Ja Rossi saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie Presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset kollegoille. Ensinnäkin haluaisin kiittää sihteeristöä ja esimerkiksi Rivasia Someria Tayloria, jotka he ovat jo olleet mukana tämän tekstin laatimisvaiheessa. Ja he ovat hyvin pätevällä tavalla tehneet työtä ja he ovat myöskin olleet mukana työryhmässä, joka on järjestetty tämän valiokunnan puitteissa. No, tämä on hyvin arkaluontoinen aihe, koska terveydenhuolto koskee meitä kaikkia, koska sairaalaan mennään enemmän tai vähemmän vakavista syistä. Ja kun menee sairaalaan, pitää olla varmuus siitä, että on turvallisessa paikassa, joka on terveellinen, ja josta sitten lähdetään terveenä pois. Mutta tämä nyt ei ikävä kyllä ole tilanne, ja tietyissä jäsenvaltioissa on eroja tilanteet ovat hyvin erilaisia eri alueilla sairaalasta riippuen. Mutta ikävä kyllä nämä tiedot ovat nyt huolestuttavia. On 37 000 Euroopan kansalaista, jotka vuosittain kuolevat infektioihin, jotka on saatu sairaaloissa. Ja noin 5 prosenttia infektoiduista henkilöistä – siis kyse ei ole pelkästään henkilöistä, jotka on leikattu tai jotka ovat erityisen heikossa kunnossa. Kyse on 5 prosentista yleisesti potilaista, myöskin niistä, jotka ovat vain yhden tai kaksi päivää sairaalassa analyyseissä. Eli tämä on suuri määrä. Ja noin 4 miljoonaa eurooppalaista on siis tässä mukana, eli 37 000 näistä sitten kuolee No mitä nyt pitää tehdä? Neuvosto on jo edinnyt näissä asioissa, jäsenvaltioiden pitää hyväksyä tiettyjä päätöksiä, mutta meille on kuitenkin todettu, että valtaosa infektioista johtuvat lääketieteellisistä syistä ja sairaanhoitajilla ei ole ollut riittävän puhtaat kädet, kun he ovat siirtyneet potilaasta toiseen. Eli on absurdia, että me voisimme infektioista päästä hyvin pitkälti eroon vain sillä tavalla, että nollakustannuksilla henkilöstö kiinnittäisi huomiota hygieniakysymyksiin. Henkilöstön koulutuksesta ja myöskin potilaistiedotuksesta, koska nämä ovat kaksi tärkeää tekijää, jotka on määritelty. Eli sekä potilas, joka saa infektion johtuen siitä, että henkilöstö on laiminlyönyt velvollisuuksiaan ja sitten siellä on vaikka vanhoja raketteita, sterilisointi on ollut puutteellista tai sitten on ollut invasiivisia toimia, katetreja tai muita, joita ei ole disinfektoitu riittävällä tavalla. Mutta sitten on myöskin potilaan aiheuttamia virheitä, joka toimii tavalla, joka ei riittävästi kiinnitä huomiota hänen terveytensä ja se johtaa infektioihin ei pelkästään sairaalassa, vaan myöskin kotiolosuhteissa. Eli henkilöstön koulutus ja potilaiden tiedottaminen ovat avainasemassa. Potilaalla on oikeus tietää, mikäli sairaalla, sairaalassaolon aikana hän on saanut infektion ja että se pitää sitä hoitaa tietyllä tavalla, mutta toisaalta täytyy tietää, että kun potilas lähtee sairaalasta ja sitten hän itse hoitaa itseään esimerkiksi kotona niin, myöskin perheenjäsen tai hoitaja voi kiinnittää erityishuomiota tiettyihin hygieniatoimiin, jos kyseessä on vaikka erityisen heikossa asemassa oleva henkilö, niin infektiot saattavat viedä hänet takaisin sairaalaan ja heikentävät hänen terveydentilansa edelleen. Meidän pitää myöskin kiinnittää huomiota henkilöstöön, mutta ikävä kyllä monissa valtioissa kriisin aikana henkilöstöä vähennetään, henkilöstöä on vähemmän, henkilöstö on stressaantunutta, koska heillä on pidemmät työvuorot, henkilöstö ei ole motivoitunutta ja henkilöstö tekee yhä enemmän virheitä ja ei myöskään kiinnitä riittävästi huomiota hygieniaan ja muihin siihen liittyviin asioihin. Eli painopistealueet ovat siinä, että meidän pitäisi luoda parempaa hyvien käytänteiden vaihtoa Jäsenvaltioiden välillä pitäisi olla tietojen vaihtoa infektioista. Sitten pitää kouluttaa henkilöstöä, pitää tiedottaa potilaita ja pitäisi myöskin olla mahdollista se, että liikaa ei leikattaisi varoja terveydenhuollosta. Ja sitten pitäisi tehdä yhteistyötä mahdollisimman paljon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen kanssa. Ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että nämä infektiot vähenevät Euroopassa, mutta meillä meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, miten jäsenvaltiot näissä toimivat. Kaikissa jäsenvaltiossa tilanne ei ole sama, mutta uskon, että näin arkaluontoisessa asiassa, joka koskee hyvin suurta osaa, siis kysehän on 4 miljoonasta eurooppalaisesta vuosittain, jotka ovat saaneet infektioita sairaalassa vuosittain, niin heihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Tähän liittyy potilasturvallisuus ja tutkimus. Ja meillä pitäisi olla vaikka jonkinlainen tietokanta, jotta voimme antaa mahdollisimman hyvää palvelua henkilöille, jotka menevät sairaaloihin ja jotka ansaitsevat olla turvallisessa ympäristössä ja jotka eivät saa siellä lisää sairauksia, vaan voivat lähteä sairaalasta sitten terveenä kotiin. Kollegoiden ja kanssa olemme jo laatineet tarkistuksia, koska mehän kaikki tiedämme, että tämä perusteksti oli aika suppea. Eli varjoesittelijät laativat sitten tarkistuksia ja niistähän sitten keskustellaan ja tuen niitä. Ja tämä on tietysti aihe, joka ei liity mihinkään puoluekantaan, vaan tämä on kaikkien Euroopan kansalaisten etujen mukaista. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä EPPstä Zome. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensin sydämelliset kiitokset esittelijälle hyvästä mietintöluonnoksesta. Tärkeästä aiheesta. Haluaisin keskittyä muutamaan seikkaan. Ensin infektioihin, jotka ovat hoidosta peräisin. Esittelijä puhui jo tästä paljon. Tämä on todella tärkeä aihe. Nämä infektiot ovat vastuussa neljännestä tapauksesta ja johtavat 37 000 kuolemantapauksen vuosittain. Eli tämä ei ole mitenkään vähäpätöinen summa. Omassa kotimaassanikin tilanne on todella huono, mitä tulee MRSA antibioottiresistentteihin. Alankomaissa 1 prosentti, Saksassa 20 prosenttia potilaista tulee tässä kyseeseen, joten voimme vielä todella oppia toisiltamme paljon, jäsenvaltioiden kesken siis. Totta kai ennaltaehkäisyn on oltava tässä kaikkein tärkeimmällä tilalla siellä, mutta myöskin avoimuudesta on huolehdittava siitä, että vaaditaan avoimuutta. Eihän se ole mahdollista, että nurkalla esimerkiksi toimiva leipuri saa valtavasti ikävää julkisuutta, jos hänellä on yksi muurahainen siellä jossain leivässä ja sitten sairaalassa tapahtuu tällaista eikä siitä puhuta mitään. Tämä liittyy paljon kansalaisten terveyteen, joissa maissa ei uskalla enää lähestyäkään sairaalaa. Toinen seikka on todella se, että tiedotetaan potilaille ja heidän omaisilleen paremmin. Sitäkin esittelijä vaatii. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä yhteydessä pitäisi erityisesti vielä puuttua Euroopan väestökehitykseen, koska ihmiset ikääntyvät ja juuri ikääntyneet potilaat saavat usein monia reseptilääkkeitä samanaikaisesti. Ja monille esitetään sitten niin paljon varovaisuustoimia, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön, että tietää on liikaa. Saksassa on tehty tutkimus, jonka mukaan 5 prosenttia kaikista sairaala käynneistä liittyi siihen, että liittyvät lääkkeiden sivuvaikutukseen. Osittain no tämä johtuu siitä, että lääkkeitä on yhtä aikaa niin paljon – Eli meidän täytyy pohtia tätä kysymystä, joka liittyy samanaikaisesti nautittaviin lääkkeisiin. Ja näiden lääkkeiden yhteisvaikutuksiin on puututtava lääkäreiden ja apteekkien puolelta. Ja useinhan juuri omaiset tarvitsevat tätä tietoa, koska he huolehtivat näistä potilaista. Vielä yksi ongelma, joka on mielestäni tärkeä, jota on täydennettävä vähän tässä mietinnössä, on tämä niin kutsuttu off-label-käyttö. Eli tässä on kyse siitä, että lääkkeitä määrätään, vaikka niitä ei oikeastaan tietosairauden hoitoon ole hyväksytty. Eli vain aikuisilla testattu lääke esimerkiksi määrätään lapsille. Tai jos käytetään eri tarkoituksen lääkettä kuin mihin se on tarkoitettu. Esimerkiksi jos käytetään epilepsiaan tarkoitettua lääkettä migreenilääkkeenä. Useinhan sivuvaikutukset tällaisten lääkkeiden osalta ovat hyvin voimakkaat ja usein potilaille ei lääkärit selitä näitä, koska – lääkärit eivät halua tällaisia hankalia lisäkysymyksiä. Lääkäritkin toimivat vähän harmaalla alueella, jos he määrävät tällaisia lääkkeitä. Eli jos lääkettä ei ole hyväksytty tiettyyn tarkoitukseen, sitä ei sääntöjemme mukaan saa käyttää, mutta potilaiden mukaan näin kuitenkin tehdään ja lääkäreiden on jopa pakko määrätä tällaisia lääkkeitä sairaskassojen takia. Tämä on asia, jota ei voida sallia, koska tästä voi olla paljon haittaa potilaiden terveydelle. Vielä viimeisenä seikkana haluaisin ottaa esiin vaatimuksen, joka liittyy Euroopan laajuiseen korvausjärjestelmään. Tähän suhtaudun kyllä kriittisesti. Tähän ei pitäisi mielestäni lähteä. Enkä pidä sitä edes mahdollisena, koska terveydenhoito, koko tämä politiikan ala on jäsenvaltioiden käsissä ja kun kuluttajasuojakysymyksiä käsitellään, niin siitäkin on erilaiset käsitykset oikeusperustoista myös jäsenvaltioissa. Joten tässä ei ole riittävää harmonisointia, että tämä olisi mahdollista. Lisäksi terveydenhoitojärjestelmät on järjestetty täysin toisistaan poikkeavalla tapaa, joten Euroopan laajuinen korvausjärjestelmä – mielestäni on mahdoton. Aion tehdä tarkistuksia tähän kohtaan ja näihin muihin, jotka mainitsin, jotta tästä mietinnöstä tulee entistä parempi, mutta joka tapauksessa kiitän esittelijää. Tämä on jo hyvä mietintö. Frau Sommer. Kiitoksia. sitten Schaldemosen. Herr Forman, også en stor tak til ordføreren for en god rapport. Kiitoksia esittelijälle erittäin hienosta mietinnöstä ja paljon kiitoksia siitä, että pyritte saavuttamaan jotakin meille hyvin tärkeällä alalla, sillä meistähän voi aina tulla potilaita ja monet potilaat ovat jo joutuneet tällaisen tarpeettoman riskin, infektioriskin uhreiksi. Meidän täytyy todellakin tehdä jotakin, mikä parantaisi potilasturvallisuutta ja meillä on toinenkin vahva argumentti työlle juuri nyt. Juuri tällä hetkellä on takaraja potilasliikkuvuusdirektiivin toimeenpanon suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset kansalaiset tulevat vielä useammin hoitoon eri jäsenmaahan kuin omaansa. Tämä on erittäin tärkeää. Jos henkilö valitsee hoitopaikan, hänen täytyy saada tätä tietoa. Potilas turvallisuudessa tietyssä sairaalassa, joten tämä on erittäin tärkeää. Tämän tyyppinen läpinäkyvyys myöskin on jotakin, mitä sairaalat voivat aktiivisesti käyttää paremman potilasturvallisuuden ajamisessa, esimerkiksi infektioiden suhteen. Valitettavasti en ollut mukana tässä työryhmässä. Kuulin siitä kuitenkin aika paljon ja tämän työryhmän työn ansiosta voin tehdä monia tarkistuksia. Meidän tulisi yksi asia toteuttaa, joka vahvistaisi mietintöä ja tekisi sitä konkreettisemman. Meidän pitäisi lisätä, että suosittelemme, että meillä olisi kansalliset tarkistuslistat, turvallisen leikkauksen ohjeet. Me voisimme tässä VTOn kansainvälisiä suosituksia seurata ja voisimme myöskin mainita Sairaalossa paremman käsihygienian ja sairaaloiden siivoamisen. Tässä on tärkeää, että me emme vain kerää potilasturvallisuustietoa, vaan kun tietoa on, sitä käytetään ongelmien ratkaisemiseksi. Ja tämän lisäksi, ja tämäkin varmastikin mainittiin jo, on erittäin tärkeää, että korostamme sitä, että sekä perheet että potilaat itse ovat potilasturvallisuustyössä mukana. Hyvin usein he kokevat turvallisuuskysymykset toisin kuin sairaalat, joten he voisivat olla mukana todellakin. Ja on myöskin tärkeää, että tarkistelemme tässä antibioottikysymystä. Tiedän, että tämä on potilasturvallisuusmietintö, mutta myöskin infektiot liittyvät tähän ja siksi on tärkeää tuoda esiin, minkälaisia riskejä on antibioottien, erilaisten antibioottien käyttämisessä ja riskeissä, joita niiden määräämiseen liittyy. Olen myöskin edustaja Somersin kanssa samaa mieltä off-label lääkkeiden suhteen. Viime vuosina olen kuullut monia esimerkkejä siitä, että potilaille on määrätty off-label lääkkeitä ja eri sairaaloissa käytetään lääkkeitä tavoilla, joita ei ole tarkoitettu niiden käyttöön. Esimerkiksi Tanskassa on ollut vakava ongelma, koska synnytystä edistävää lääkettä oli annettu synnytyksen nopeuttamiseksi, mutta tällaista lääkettä ei ollut edes tarkoitettu tähän tarkoitukseen. jos tämmöistä lääkettä tarjotaan potilaalle, potilaan pitäisi saada tietää siitä, minkälaisia riskejä tällaisen off-label lääkkeen käyttöön liittyy. Uskon, että voimme saada yhteisymmärrystä aikaan eri poliittisten ryhmien kesken. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää päästä eteenpäin ja meidän pitäisi tässä painostaa jotta pääsimme vielä pidemmälle. Tässä myöskin komissio voisi olla mukana vaatimalla, että yhteisön tasolla olisimme vahvempia tiedonkeruussa terveydenhuollon suhteen ja tulevaisuudessa meidän tulisi olla vahvempia ja tiedon pitäisi olla standardisoitua. Jälleen kerran odotan innolla työtä esittelijän kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Vertritt. Mr. Corin Lepage edustaa Tayloria. Olkaa hyvä. Euh, merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli luen nyt sen, mitä Rebecca Taylor on kirjoittanut. Hän ikävä kyllä ei tänään päässyt paikalle, koska hän on äänestämässä oikeudellisten asioiden valiokunnassa tupakasta. Eli muutama huomio häneltä. Hän on tässä varjoesittelijänä. Kiitän Rossia hyvin kattavasta ja hyvin laaditusta mietinnöstä. Erityisesti siinä on vaadittu vertailtavissa olevia indikaattoreita liittyen potilasturvallisuuteen ympäri EUta ja sitä tulisi tukea. Arvostan myöskin kohtaa 11, jossa kehotetaan jäsenvaltioita vahvistamaan raportointia ja sillä tavalla voidaan havaita ne, jotka ovat vastuuta, vastuussa hoitoketjun puutteiden johdosta ja ottaa oppia näistä puutteista. Tämä kohta, tätä kohtaa voitaisiin selvi, vähän selkeyttää, eli silloin kun on ollut haittavaikutuksia, niin pitäisi olla syyttämättömyyden kulttuuri. Me voisimme vahvistaa tätä käyttämällä parempia raportointimekanismeja terveydenhuollossa. Sitten on kaksi muuta kohtaa, joihin haluaisin kiinnittää huomiota. Ja niihin pitää kiinnittää enemmän huomiota. Kohta 21 ja 35. Sähköiset potilastiedostot ja tietokannat. Meidän täytyy kiinnittää huomiota tietosuojakysymyksiin ja niiden pitäisi olla EUn pitkän aikavälin tavoite. Sitten kohta 27. Hyvitysjärjestelmien harmonisointi Euroopan tasolla. Tämä olisi hyvin monimutkaista ja haluaisin esittelijältä tästä vähän lisätietoja. Sitten on muita asioita, joita tarkastelen ennen tarkistusten määräajan umpeutumista. Ja Kiitoksia Rossille erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta. Kiitos. Merci. Kiitos ja sitten Jana Kudakis. Thank you, Chairman. Um, in the United... well, Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kaikkialla Euroopassa ja maailmassa varmaankin sanotaan, että kun on ongelma, puhutaan mielellään haasteista ja tämä mietintö on täynnä haasteita. Tämä on pieni miinakenttä ja haluaisin onnitella esittelijä hänen työstään tähän mennessä. Jaan monet kannat edustaja Rossin kanssa, erityisesti ne, jotka liittyvät tärkeyteen, joka potilasturvallisuudella on, ja tarpeeseen ehkäistä haittatapahtumia, kun potilaat saavat hoitoa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on strategia, jonka tarkoituksena on ehkäistä terveydenhuoltoon liittyviä infektioita, ja se on jo melko pitkällä. Hiljattain siihen liitettiin nollatoleranssipolitiikka, ja olen tämän vuoksi parhaiden käytänteiden jakamisen kannalla Euroopan unionissa. Se auttaisi standardien korottamisessa mietintöluonnoksessa kappaleessa 23 edustaja Rossin kanssa. Olen täysin samaa mieltä siinä, että tehokkaan ehkäisyn tulee olla kaikkien vastuulla. Kuitenkin vetoan kollegoihin. Meidän ei tule mainita mitään tiettyjä lukuja, ei ole hyödyllistä eikä toteutettavissa olevaa antaa tiettyjä tiukkoja ohjeita hoidonannon suhteen, koska hoitojärjestelmät ovat niin erilaisia. Terveydenhuolto on jäsenmaiden ja, ja jaetun toimivallan alaa ja liittyy kansallisiin politiikkoihin. Yksi edustaja Rossin haasteista on se, että järjestelmät ovat niin erilaisia. Tuen potilaiden informoinnin ehdotustanne, mutta mihinkään tämä oikein johtaisi? Ihmiset voisivat karata sairaaloista, kun kuulevat, että so- sairaalassa on liikkeellä infektio jos potilaat eivät ymmärrä, kuinka vakava tai minkälainen se on, joten tämäkin tulee tehdä oikealla tavalla tuen. Myöskin ajatusta, että oma-aloitteinen mietintö on tapa lähettää viesti jäsenmaille tiettyjen terveydenhuoltojen liittyvien kulujen suhteen, esimerkiksi kuten mainittua tarkistuksessa 26 ja 7, olisi ehkä hyvä pitää järjestelmien erot mielessä ja pyrkiä kuitenkin olemaan tehokas. Odotan yhteistyötä edustaja Rossin kanssa ja mahdollista vastata tähän haasteeseen. Dank. Kiitoksia. Sitten Okoni. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Hostetin puolesta. Hän pyysi minua lukemaan seuraavan seuraavat kommentit. Meidän täytyy mietintöön ottaa mukaan suosituksia, jotta voidaan torjua in- antibioottiresistenssiä. Tämä on todellinen hiljainen uhka, ja monissa EUn jäsenvaltioissa antibioottien kulutus nousee jälleen, erityisesti Ranskassa, ja valtaosassa tapauksista se ei ole perusteltua. On huolestuttavaa, että virustaudit ovat edelleen tärkein syy antibioottien määräämiselle. Ja tämä on ikävä kehitys, koska kymmenestä, kymmenessä vuodesta tämä lukema on 103 laskenut 84. Meidän pitää kehittää uusia antibiootteja ja erityisesti meidän pitää tukea anti, tehokkaiden antibioottien kehitystä patogeneja vastaan, joita lääkevirasto on havainnut mahdollisiksi vakaviksi uhiksi julkiselle terveydelle. Grostet katsoo, että lääkeviraston pitäisi valmistella kiireellisesti luettelo patogeeneista, jotka voivat aiheuttaa vakavia infektioita, mahdollisesti kuolettavia infektioita, ja jotka ovat vakava uhka kansanterveydelle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissiosta vieraana Sanko Sankon pääjohtaja Sartori. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chair, and thank you. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos arvon jäsenelle Rossille, joka on päättänyt tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä huolehtia, koska potilaisturvallisuuskysymys on meille yksi prioriteeteista. Voitteko kuvitella, että jokainen meistä, jos lähdemme sairaalaan, meillä on 5 tai 10 prosentin riski saada infektio, kun sinne sairaalaan lähdetään. Eli tämä on EU:ssa yksi suuremmista sairaalahoidon haasteista. Meillä on oma kertomuksemme, jossa on paljon samoja johtopäätöksiä kuin parlamentin mietinnössä. Erityisesti olemme samaa mieltä siitä, että tässä on jaettua toimivaltaa. Potilaille on kerrottava lisää riskeistä, mutta on koulutettava myös alalla työskenteleviä ja on huolehdittava siitä, että raportoidaan takaisin tarkkaan siitä, että mikä tilanne on sairaalainfektioiden osalta. Me työstämme paradikäytäntöjen jakotyötä jäsenvaltioiden kesken ja pohdimme myös potilasturvallisuusstandardeja me haluamme edelleen säännölliset raportit. Aiomme raportoida aiheen tilasta ensi vuonna jälleen ja kehotamme yhtä seuraavista puheenjohtajakausista ottamaan tämän tärkeänä e- esityslistalleen. Myöskin edellisessä Dublinin epävirallisessa terveysministeriöiden kokouksessa tämä aihe oli esillä ja jäsenvaltiot olivat samaa mieltä siitä, että on paikallaan sopia yhteisistä suuntaviivoista – Yhteenvedonomaisesti siis kiitos oikein paljon. Me jatkamme työtä tämän asian parissa, mutta on tärkeää siis, että pidetään koko ajan fokus tässä aiheesta. Antimikrobiresistenssistä kahden vuoden ajan meillä on ollut toiminta, ohjelma käytössä, teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa terveysalalla, eläinlääketieteen alalla, joten tämä on yhteistä toimintaa yhteinen toimintasuunnitelma, jossa kaikki vastuulliset osapuolet ovat mukana. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijä. Olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voin sanoa, että olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla tästä tekstistä. Ja nämä puheenvuorot olivat hyvin myönteisiä myöskin. Kiitoksia komissiolle, koska se myöskin arvostaa työtä, jota tässä valiokunnassa on tehty. Ja kiitoksia näistä tiedoista, jotka liittyvät antimikrobiresistenssiin, joka on todellakin suuri ongelma. Se on ongelma, koska yhtäältä on uusia infektioita ja antibiootit eivät vielä niihin tepsi, mutta toisaalta juuri koska ei ole riittävästi tietoa niiden osalta, jotka määräävät lääkkeitä, ja sitten myöskään potilaille ei riittävästi tietoa ja antibiootteja on käytetty osittain väärällä tavalla. Ja yksi helppo tapa toimia, joka ei maksa mitään, että on, kun henkilö menee sairaalaan, esimerkiksi on siellä kaksi-kolme päivää, ja sitten hänelle annetaan lääke, jota hän ottaa kotona. Se ei aina ole antibiootti. Ja sitten henkilö menee kotiin ja hän on hyvässä kunnossa seuraavana päivänä. Ja hänen pitää ottaa sitten kymmenen päivän aikana antibiootti, mutta hän ottaakin vain kolme neljä päivää. Ja hän on luonut antibioottiresistenssin kehonsa, ja jos samalla antibiootilla ei enää siihen pystytä vaikuttamaan. Ja potilaita pitää valistaa näistä asioista. Jos lääkkeitä määritellään oikealla tavalla, niin silloin nollakustannuksilla tämä ongelma voidaan ratkaista. Ja sitten Grostet kiinnitti nimenomaan tähän antibioottikysymyksen huomiota ja riskipatogeenit. Ja kiitän Janakudakista myöskin. Hän puhui siitä, että pitää erityishuomiota kiinnittää siihen, missä on, sairaaloissa on enemmän ongelmia, mutta jos näin ei tehdä, niin ei myöskään ongelmia ratkaista. Ja Italian suuri sairaala Molinetto Torinon alueelta. Siellä on ollut valtavia ongelmia infektioiden osalta, koska siellä oli vanhoja putkia, eikä siellä ole esimerkiksi ollut veden lämmitysjärjestelmiä, jotka olisivat ratkaisseet ongelmat. Kyse on sadoista potilaista, jotka saivat tämän legionella bakteerin tästä syystä. No sitten tästä ongelmasta on nyt päästy eroon, ja Joskus tällainen mainostaminen tekee pahaa, mutta siitä voi myöskin olla hyötyä. Eli meidän täytyy tiedottaa potilaita näistä asioista ja meidän täytyy varmistaa potilasturvallisuus. Sitten toleranssi virheiden osalta olen samaa mieltä. No sitten ei tietenkään voida jäsenvaltioille kertoa, millaiset henkilöstömäärät pitäisi olla sairaaloissa. Mutta tietysti voimme kehottaa jäsenvaltioita olemaan leikkaamatta terveydenhuoltohenkilöstöä, erityisesti kun kyse on potilasturvallisuudesta. Ja sitten Lepage ja Taylor. Kiitän heitäkin. Nämä verrattavissa olevat indikaattorit ja raamatasolla ovat tärkeitä. Kuten Schaldemose totesi, rajat ylittävässä terveydenhuollossa, no nyt ei enää puhuta italialaisista, joita hoidetaan vain italialaisista ja ranskalaisia, joita hoidetaan vain Ranskassa, vaan on mahdollista liikkua sairaalojen välillä Euroopassa. Eli mitä enemmän on standardimenettelyjä, mitä paremmin turvallisuus on määritelty Euroopan tasolla, mitä enemmän on samanlaisia toimintatapoja, niin sitä enemmän on palveluita, joita voimme tarjota kansalaisillemme. Sitten tietokannat täytyy kiinnittää huomiota yksityisyyteen, mutta täytyy muistaa myöskin henkilöt, joita kuolee Euroopassa. He eivät välttämättä osaa kieltä, tai vielä pahemmin he ovat todella sairaita, joten he eivät pysty puhumaan lääkärin kanssa, joka hoitaa häntä, tai sairaalassa, jossa häntä hoidetaan. Eli pitäisi olla mahdollisuus perustaa tietokanta, jossa näkee, että onko kyseisellä henkilöllä esimerkiksi allergioita, se voi pelastaa hänen henkensä. Ja jos sairas henkilö ei pysty, mikä häntä vaivaa, niin sitten hän, lääkäri voi nähdä, että potilas on vaikka allerginen jollekin antibiootille tai jollekin muulle aineille ja silloin näitä ei hänelle määritä. Eli täytyy tietysti kiinnittää huomiota tietosuojaan, mutta myöskin rajat ylittävän liikkuvuuteen, jota on yhä enemmän Euroopassa. Ja meidän pitää myöskin taata potilasturvallisuus, joka menee sitten sairaalaan, joka ei pysty puhumaan tai selittämään. Eli silloin häntä ei saa jättää kuoleman virheen takia. Ja sitten Sommerin kommentit. Kiitän myöskin häntä, koska hän antoi mielenkiintoisia tietoja ja myöskin näistä hyvitysjärjestelmästä Euroopan tasolla. Varmaankaan ei voida mitään eurooppalaista hyvitysjärjestelmää kehittää, mutta tietysti voimme kehottaa jäsenvaltioita varautumaan siihen, että kun on virheitä ja kun on ongelmia potilaiden osalta, niin silloin ei ole pakko, mutta voidaan kuitenkin antaa hyvityksiä näistä vahingoista. Mutta on ihan korrektia, että ainakin sanotaan, että ikävä kyllä tällä hetkellä terveydenhuolto on liikaa jäsenvaltioiden vastuulla eikä niinkään Euroopan tasolla. Eli kiitoksia kaikilla ja toivottavasti saan aikaan tekstin, jota kaikki kansalaiset voivat tukea. Kiitoksia. Määräaikatarkistuksen jättämisellä on 26. 27. kesäkuuta puolelta päivin ja tästä sitten äänestetään valiokunnassa 18. syyskuuta ja täysistuvan äänestyksestä ei viedä olet päätetty. Ja sitten kohta 18. Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta. Ja esittelijä on Delange, joka saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh. Kiitos paljon puheenjohtaja. Jokainen totta kai tietää, että suora syy tämän omalaitteisen mietinnön takana on hevosen lihakysymys hevosen liha, joka merkittiin ja myytiin naudanlihana, mutta ei se ole ainoa petosongelma, joka on nähty elintarvikeketjussa viime vuosina. Ja vaikka nyt se vaikuttaa siltä, niin se ei ole ainoastaan lihaan liittyvä kysymys. Viime vuosina on nähty esimerkiksi, että suola, joka oli tarkoitettu tien suolamiseen, niin olikin leivässä ja, ja kananmunia on myyty luomukananmunina, vaikka ne eivät luomua olleet. Nämä ovat tällaisia elintarvikeketjun petosongelmia, joita viime vuosina on nähty. Melko laaja ongelma siis. Pari päivää sitten meillä oli kuulemistilaisuus tästä aiheesta, ja sieltä yksi viesti tuli selkeästi esiin, niin se liittyy siihen, että nyt on todella korkea aika kirjoittaa tämä mietintö, koska esimerkiksi EU:ssa – toisin kuin Yhdysvalloissa, ei ylipäätään ole määritelty sitä, mikä on petos elintarvikeketjussa. Jokaisella on varmaankin jonkinlainen käsitys tästä, mutta sitä ei vielä Euroopan unionissa ole määritelty. Tekijät, jotka mielestäni kuuluisivat tähän määritelmään, on se, onko tämä tahallista toimintaa, pyritäänkö sillä voiton saamiseen. Tämä liittyy näihin tapauksiin. Eli kyse ei ole mistään vahingoista, vaan näin tehdään tahallaan ja tavoitellaan taloudellista voittoa sitä kautta, ettei noudateta sääntöjä. Elintarvikeketjupetoksilla voi olla vaaraa ihmisten terveydelle, mutta ei välttämättä. Se voi olla riski elintarvikeketjussa, mutta ei välttämättä. Kuitenkin käy niin, että ihmiset menettävät luottamuksen elintarvikkeeseen, ja tämä on mielestäni riittävän vakavaa syy puuttua tähän ehkä paradoksaalista hiukan, koska kaikki tieteellinen tutkimus osoittaa, että ruokamme ei ole koskaan ollut yhtä turvallista kuin nyt, mutta kuitenkin nämä tapaukset johtavat siihen, että ihmiset suhtautuvat elintarvikkeisiin ja kaikki näihin elintarvikkeen merkintöihin epäluottamuksella. Toiminta EU-ssa myös lainsäädäntöpuitteissa liittyy paljon elintarviketurvallisuuteen, mutta petosta on laajemmin. Meillä on myöskin lainsäädäntöpuitteet, jotka keskittyvät kovasti tuohon merkintäkysymykseen. Yleisestä elintarvikelainsäädännössä sanotaan, että merkinnät eivät saa olla harhaanjohtavia. No, tämä on nyt se tapa, jolla voidaan puuttua petoksi, mutta riittääkö tämä nyt? Ovatko nämä puitteet riittävät? Mielestäni joka tapauksessa tarvitaan sellaiset säännöt, että petokset sen jälkeen, kun ne on kunnolla määritelty, saadaan selvitettyä paremmin. Mielestäni tähän kuuluu useita tekijöitä, kun puhutaan niistä puitteista, jotka tarvitaan, jotta elintarvikeketjujen petoksiin voidaan puuttua, on se, että analysoidaan riskejä – Eli miten voidaan selvittää, mitkä ovat ne yritykset, joihin pitää puuttua. Olen puhunut ihmisten kanssa, jotka sanovat, että esimerkiksi liha-alalla eurooppalaisten sääntöjen mukaan voisi katsoa koko päivän ruhoja, jotka menevät siitä silmien ohi teurastamossa. Siinä menee koko päivä, mutta nyt kun Alankomaissa tutkitaan yhtä yritystä, niin siellä ei koskaan ole kukaan ollut. Eli miten voi olla, että on läsnäoloa siellä teurastamoissa, mutta tämän yhden kauppiaan luona kukaan ei ole koskaan käynyt. Eli meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, että ihmiset ovat siellä, missä on suurin petoksen vaara. Parempaa yhteistyötä kaikkien tahojen välillä. Grangeissa Irlannissa – virastomme on jo pitkään puhunut siitä, mitkä ovat heikkoudet, mitkä puutteet. Esimerkiksi hevosten passien osalta tämä hyvin jo oli tiedossa. Myöskin se, että markkinoille tuli yhä enemmän hevosen lihaa, se nähtiin, tästä voitaisiin hyvin vetää se johtopäätös, että tähän alaan pitäisi kiinnittää huomiota, mutta näin ei käynyt tai ei ainakaan riittävästi. Yhteistyö Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kesken on myös hyvin tärkeää. Irlannin skandaali esimerkiksi. Kolme yritystä on sellaista, että ei voida puuttua siihen, kun petokset on tapahtunut Irlannin ulkopuolelle. Tietoa voidaan antaa muille jäsenvaltioille, mutta tapahtuuko tällä tiedolla sitten jotain, se on epäselvää. Eli jäsenvaltioiden kesken parempaa yhteistyötä. Mielenkiintoinen on komission uusi varoitusjärjestelmä, se on jo ruoan ja rehujen osalta, mutta että nyt puututtaisiin myös petostapauksiin, mutta siitä ei ehkä ole niin paljon apua, kun alert-järjestelmä tavallaan on tällainen tietopankki vain, joka lähtee liikkeelle kriisin aikoina ja silloin maista saadaan tietoa. Siis nyt tarvitaan riittävä analysointi kapasiteettia niin, että ei ole ainoastaan sitä tietoa, vaan sen pohjalta voidaan tehdä analyysejä ja johtopäätöksiä. Sanktiot. Niistä on varmasti keskusteltava ja totta kai meidän pitää olla tässä varovaisia, kun tämä on kansallista toimivaltaa, mutta Irlannin esimerkistä vielä. Jos irlantilaiset onnistuvat siinä, että yksi petokseen syntynyt yritys saadaan rikosoikeudellista, sitten sanktioiden piiriin, niin siinä on 30 000 euroa on suurin sakko, mitä voidaan antaa. Ja 65 000 euroa hyötyy siitä, että merkitsee kontillisen hevosen lihaa naudanlihaksi. Eli sanktioiden pitää olla suhteessa siihen voittoon, mitä petoksesta on saatu. Meidän pitää olla tässä ehkä vähän tiukempana kuin mitä komissio esittää. Kauppiaiden rekisteröintikysymys on yksi asia, joka on otettava tässä esiin varmasti, jos kauppaa käydään tuotteilla sitä vielä jalostetaan tai pakataan uudestaan. Lyhyesti siis, mitä haluan mietinnössäni tehdä – myöskin sen panoksen kautta, jota kollegoilta saan, on katsoa, mikä on tämä ongelma, mikä olisi määritelmä, joka toimisi meillä Euroopassa. Onko tässä jotain trendejä, jotta voitaisiin tunnistaa petoksissa? Mitkä ovat taustat ja mitä voimme oppia näistä tapahtumista tulevaisuutta ajatellen? Minulla on sellaisia asioita, jotka varmasti tulevat siis tähän mietintöön, mutta minua kiinnostaa nyt, mitä kollegat sanovat. Paljon työtä varmasti on tehtävä ennen kuin ainakaan minä lähden lomalle. Heinäkuun lopulla on mietintöluonnos varmaankin valmiina, että se voidaan saattaa käännettäväksi, jotta syyskuussa voimme keskustella keskenämme myös tekstin pohjalta. Mutta nyt lähinnä siis haluaisin kuulla kollegoiden toiveita ja huolenaiheita. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Corinne Lepage. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivoisin aivan aluksi, että voisin kiittää sekä esittelijää että eläinlääkäripalveluja, jotka toteuttavat erittäin suuren työn ja onnistuvat siinä päivittäin. Täytyy käsittää, että me emme voi hevosen lihaskandaalia käsitellä vain yksittäisenä petoksena, joka ei meitä kosketa. Tässä asiassa on kollektiivinen virhe. Kuulin, että meillä on maailman paras lainsäädäntö. Kyllä paperilla tämä on totta, mutta se on vain virtuaalista, kun kontrolleja ei ole, eikä valvontaa sellaiselle monimutkaisille mekanismeille, joilla valvontaa vältetään meillä on osa vastuu, kun me vastustimme elintarvikkeiden merkitsemistä kuluttajadirektiivissä ja myöskin siksi, että vastustimme tiukkoja kontrollijärjestelmiä tai sen valvontaa, mitä meidän lautasillamme on. Elintarvikekontrolli yhteisön tasolla on jotakin, mitä ei tulisi toteuttaa näin. Minä tässä ajattelen erityisesti EFSAn isi-tapausta. Tämä on meidän yhteistä vastuutamme. Eläinlääketieteelliset palvelut ovat arvioineet ähm, hevosen lihatilannetta, mutta epäonnistuivat. Että nämä epäonnistumiset ovat valitettavasti sellaisia, että ne tulevat liian myöhään esiin. Meillä on myöskin taloudellisen järjestelmän ongelma. Se rohkaisee petokseen elintarvikeketjussa. Et- kriisi ei kosketa vain he, tätä hevosalihaskandaalia. Siihen liittyvät esimerkiksi äm, geenimuunnellut vehnän jyvät, joita on löydetty ketjusta. Direktiivi 78-2002 koskettaa elintarvikekysymyksiä ja tarkoituksena on kieltää kaikenlainen vääristely elintarvikeketjussa. Odottaessa seuraavaa kriisiä meidän tulisi toimia terveyden ja ympäristön vuoksi ja myöskin kuluttajien luottamuksen parantamiseksi. Komissio on ehdottanut systemaattisia DNA-testejä ja elintarvikeketjun kattavaa kokonaisvalvontaa. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat nämä olivat asiat, jotka halusin tuoda esiin tässä erittäin tärkeässä asiassa. Tämä ylittää pelkään elintarvikealan. Kyseessä on politiikan ala, joka koskettaa kuluttajia, heidän luottamustaan, koskettaa henkilöiden arkipäiväistä elämää ja sitä voimmeko me vai emme valvoa elintarvikealaa. Kiitoksia. Kiitos, Bart taas. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen Estelle Langen johdantoon tähän aiheeseen. Hän on tässä osoittanut ongelman keskeisemmät ulottuvuudet. Varmasti voimme keskustella hyvin ja tehdä hyvässä hengessä yhteistyötä. Määritelmä. Se on todella ratkaisevan tärkeää. Miten voidaan määritellä elintarvikepetokset ja se, että kyse on tahallisesta toimesta, jolla pyritään saamaan taloudellista voittoa. Nämä ovat varmasti keskeisemmät kysymykset tässä. Jäsenvaltioilla on keskeinen rooli näiden petosten vastaisessa taistelussa. Usein on kyse kansainvälisistä verkostoista, hyvin monimutkaisesta usein, ja mitä monimutkaisempia nämä verkostot ovat, niin sitä hankalampaa selvittäminen on. Tänä, tämä kuulemistilaisuus. En voinut olla siellä, mutta avustajani oli ja hän briefasi minua oikein hyvin tästä alert-järjestelmästä. Ja nyt on puhuttu tästä nopeasta järjestelmästä, varoitusjärjestelmästä, alert-järjestelmästä. Nyt sillä puututaan elintarviketurvallisuuteen, mutta varmasti tiettyjen ehtojen mukaisesti sitä voitaisiin myöskin käyttää elintarvikepetosten vastaisessa taistelussa. Varmasti se tieto, jota jäsenvaltioissa on kerätty tämän varoitusjärjestelmän käytön kautta, on varmasti avuksi myös, kun pyritään vastustamaan näitä ruokapetoksia. Kuten Ester sanoo, näin käy vasta sitten, kun skandaali on käsillä, jotain on tapahtunut. No valvonta kyllä, parempi yhteistyö jäsenvaltioiden kesken on välttämätöntä erityisesti raja-alueilla. Erityisesti myöskin kun on kyse niistä, jotka toimittavat kansainvälisesti. Sanktioista Ester on aivan oikein sanonut, että tämä on jäsenvaltioiden käsissä. Meidän pitäisi ehkä vähän pohtia sitä, miten suhteellisuus voidaan ottaa huomioon näiden rangaistuksen osalta. Olen kauan vastustanut kasvun edistämishormonien käyttöä, ja usein Belgiassa esimerkiksi ei ollut mitään vaaraa tai 8000 euron sakot, vaikka voitot olivat paljon suurempia. Mielestäni mietintöön tulee varmasti myös jäljitettävyyskysymys. Miten siitä voidaan huolehtia paremmin? Tärkeää on myöskin Irlannin virasto, joka tekee loistotyötä hyvin avoimesti myös. Kaikki tekstit löytyvät sieltä nettisivuilta, kuten Ester sanoi myös hevosenlihaskandaalin osalta asiakirjat, suositukset ja testit, joita oli tehty, niin jos ne olisi otettu paremmin huomioon, vähän nähty, mihin tässä ollaan menossa, niin olisi toimittu paremmin. Mutta vähän uutta ehkä keskustelussa on se, että arvioidaan viraston työtä, miksei täällä – valikunnassa voitaisiin vuosittain keskustella siellä elintarvike- ja eläinlääkintäviraston edustajien kanssa komissio olisi läsnä. Vaan teki sitä ja tätä viime vuonna. Tässä oli suurimmat toimintalinjat, tässä suurimmat ongelmat, tässä ehkä ongelmasektorit. Tällä kertaa hevosenliha esimerkiksi. Tai nämä ovat ne maat, joissa kaikki ei mene ihan parhaan sääntöjen mukaan. Naming and shaming, niin kuin sanotaan, että mainitaan, missä ongelmat ovat, niin että vuosittain voitaisiin seurata, mitä loistotarkastajat siellä tekevät työssään. Myös kollegat kansallisissa jäsenvaltioissa voisivat ehkä osallistua, että näin tehtäisiin myös kansallisten parlamenttien valiokunnissa. Olisi loistavaa, jos jokaisessa jäsenvaltiossa käytäisiin sopivassa valiokunnassa seurantaa Sanottaisin, että Belgiassa on tehty viisi tarkastusta viraston toimesta. Nämä ja nämä suositukset annettiin, mitä on tehty, mitä maatalousministeri kansanterveydestä vastuussa olevat tai ruuasta ja el- elintarviketurvallisuudesta vastuussa ovat viranomaiset ovat tehneet. Ja näin voitaisiin on työlle antaa suurempi arvo ja seurata paremmin, mitä siellä tehdään. Ja lopuksi. Mielestäni on tärkeää ajatella elintarvikeketjun koko rakennetta, kuten Ester sanoi. Miten elintarvikeketjussa kuljetaan rajojen yli? Mitä hämärämpää tämä kaikki on, sitä vaikeammin se on seurattavissa. Tämä on vähän johdannainen aihe nyt tästä ongelmasta, mutta lyhyt ketju mahdollisuuksien mukaan, siinä olisi kyllä etuja. Etuja siksi, että näin huolehdillaan siitä, että kauppa keskenään käyvät, tuntevat toisensa. Näin on sosiaalista kontrollia enemmän. Yhteys tuottajan tällä olisi etuja myöskin petoksen vastaisessa taistelussa. Ja lopuksi olen kuullut, että tiistaina – Tämä alkuperämerkintäkysymys tuli esiin siellä kuulemistilaisuudessa. Se ei sinänsä ehkä ihan suoraan liity petosten vastaiseen taisteluun. Se ei ole tällainen petosten vastainen toimi sinänsä, mutta mielestäni jos alkuperämerkintiä ei voida vahvistaa ja komissiohan tekee nyt tutkimustaan vaikutusten arviointiaan ja tekee sitten ehkä ehdotuksia voitaisiinko nykynaudanlihajärjestelmää laajentaa muualle. Silloin kun tällainen merkintä on, niin silloin on jonkinlainen lähtökohta, kun lähdetään pohtimaan, onko petoksia tapahtunut. Ja tätä voidaan käyttää petosten vastaisessa taistelussa. Tässä voidaan toki petoksia tehdä asiakirjojen osalta ja niin edelleen. Ei se yksinkertaista ole, mutta ajattelisin kuitenkin, että tämä voisi olla mukana vaikuttamassa petoksen, petosten vastaisessa taistelussa tässä ensi reaktiot. Hienoa, että saimme vielä lisämahdollisuuksia tästä keskustella. Als nächstes spricht. Kiitoksia, Sten Görling. Thank you. Kiitoksia. Valtaosa siitä, mitä halusin sanoa, tuli jo sanotuksi, joten en nyt toista niitä, mutta pari huomiota. Ensinnäkin kiittäisin Esteriä kuulemisesta, jossa olin mukana osittain, en ihan koko aikaa, mutta olen saanut tietoja siitä osasta, kun ei ollut paikalla, ja oli hyvä, että eri lankoja nyt solmittu yhteen tämän asian tiimoilta. Ja tämä hevosenlihaskandaali johti siihen, että nyt tiedämme, että meillä ei ole tietoja, joita tarvitaan. Ja monissa tapauksissa emme tienneet, miten näitä tietoja saadaan, joten tämä on ollut hyvin opettavaista. Tämän nopean varoituksen järjestelmä on nyt ollut käytössä ja tiedämme, miten sitä voitaisiin ehkä nyt parantaa. Eli sanoisin yleisesti, että nyt kun olen miettinyt tätä hiukan yksityiskohtaisemmin, niin en tiedä, pitäisikö ajatella uutta lainsäädäntöä, mutta ehkä pitäisi vie- pohtia, tarvitaanko uutta virastoa. Tämä on tietysti minun kannaltani järkyttävää kuulla, mutta ehkä tarvittaisiin jotain kattavaa elintä, joka kokoontuisi säännöllisesti ja julkisesti, ja siellä valvottaisiin asioita, jotka liittyvät esimerkiksi testaukseen. On totta, että kun on tämä viiden kohdan suunnitelma, jonka komissio on esitellyt ja testausjärjestelmä, niin haluaisimme kuitenkin, että sitä viedään eteenpäin säännöllisesti ja avoimella tavalla. Ja parlamentilla voisi olla jonkinlaista osuutta tähän, vaikka me ehkä vaikutakaan ihan työtapoihin, mutta voisimme valvoa sitä, jotta tiedämme, että me saamme tietoa säännöllisesti. Jos näin olisi, niin uskon, että voidaan sitten varmistaa parlamentin jäsenille ja myöskin äänestäjillemme, jotka tarvitsevat tällaista rauhoittelua, että tätä ei jätetä vain komission harteille. Enkä nyt sano, etteikö komissio olisi toiminut tässä hyvin, mutta meidän mielestämme tämä komission toimintapa ei ole avointa, eikä että kansalaiset saa niitä rahoitteluita, joita se tarvitsee. Ja jotkut ihmiset haluavat enemmän lainsäädäntöä, enemmän sääntelyä, niin mielestäni se on väärä lähestymistapa. Käytetään sitä, mitä meillä nyt on olemassa, mutta meidän pitäisi tehdä siitä helpommin lähestyttävä kansalaisille. Ja meidän täytyy todellakin käsitellä sitä, mistä Ester mainitsi kuulemisessa, eli rajat ylittävä yhteistyö. Sitä nyt ei ole täysin kehitetty ja se on asia, jossa meidän pitää toimia avoimesti, jotta voidaan nähdä, millä tavalla sen tulisi toimia tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Kartikka edustaa tänään Andersenia. Ja, dank u wel. Ik moest eerst even... Niin, kiitos. Minun täytyy ensin pahoitella Martina Anderssonin puolesta, että hän ei voi olla täällä tänään. Ja minä korvaan hänet täällä tänään. Hän ja minä haluamme ensin edustaja Langea kiittää sydämellisesti tästä alustuksesta ensin, koska hän todella siinä osui asioiden ytimeen alustuksessaan. Kiittäisin myös tuosta työpajasta, joka järjestettiin tiistaina. Siellä saatiin paljon tietoa. Kuten täällä on jo sanottu, paljon on puhuttu jo hevosenlihaskandaalista. Ja kun on kyse elintarviketurvallisuuskysymyksestä tai elintarvikepetoskysymyksestä, niin kumpiakaan ei voida sallia. Meidän on suojeltava kansalaisia yhteislainsäädäntöjä Meidän on huolehdittava siitä, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että tietävät, mitä syövät. Ruokapetokset liittyvät osittain siihen, mitä tietoa kuluttajille annetaan, mutta jos petoksiin ei puututa ajoissa, niin helposti tämä voi johtaa siihen, että syntyy elintarviketurvallisuuskysymyksiä, joihin ei liitty ainoastaan tämä voitto, joka kohdistuu petoksen tekijöihin. Näihin pitää puuttua, kuten esittelijä sanoi. Rudley oli myöskin kuulemisessa mukana. Hän puhui viiden askeleen toimintaohjelmasta, Borgin komission jäsenen toimintaohjelmasta. Olen iloinen, kun tiedän, että komissio jatkuvasti tekee tässä aktiivisesti töitä, mutta mieluummin näkisin kuitenkin lainsäädäntöä tai nykylainsäädännön sopeuttamista niin, että todella saadaan kunnolliset puitteet, joissa voidaan puuttua näihin ongelmiin. Aikaisemmin jo on puhuttu siitä, että nyt ei ole selkeästi määritelty sitä, mikä on elintarvikepetos. Todella tahallisuus ja taloudellisen voiton saaminen ovat esillä. Ehkä mukaan pitäisi ottaa myös se, että tahallisesti jätetään pois jotain tietoa. Ei ainoastaan, että tahallisesti annetaan väärää tietoa, vaan jätetään tietoa pois tahallisesti. Mielestäni tuntuisi järkevältä myöskin se, että saataisiin rekisteri, johon saadaan ne, jotka käyvät kauppaa lihalla. Rekisteröinty lupamenettely, eli jos ei ole siellä rekisterissä, ei ole oikeutta tehdä tiettyjä asioita, ja silloin muutkin toimijat tietävät, että toimija ei ole luvan saanut toimia. Sitten sitten tuo nopea varoitusjärjestelmä ruoan ja rehujen osalta olisi hyvä, jos siihen voitaisiin saada myös elintarvikepetokset mukaan. Joskus näin jo käykin nyt, mutta yleensä sitä käytetään silloin, kun ongelmiin liittyy terveysuhka, mutta tähän voitaisiin oikeudellisesti sitoa myöskin se, että petokset otetaan huomioon niin, että saataisiin lisämahdollisuuksia komissiolle ja jäsenvaltioille puuttua petoksiin elintarvikeketjussa. Olen myös sitä mieltä, että petoksiin syyllistyviin pitää voida puuttua rikosoikeudellisesti, mutta todella tämä on jäsenvaltioiden asia. Voitaisiin ehkä pohtia sitä, että sanottaisin jotain siitä, että tällä pitää olla riittävä pelotevaikutus, mutta tietenkin tämä jää jäsenvaltioiden käsiin. Haluaisin vielä puhua jotain alkuperämerkinnöistä. Alkuperämerkinnät on loistoväline – jonka kautta voidaan kuluttajille antaa tuotteesta enemmän tietoa. Mitä paremmin kuluttajalla on tietoa, niin sitä hankalampaa on käydä petoksia. Ja siksi lihalle pitäisi saada alkuperämerkintä myös, kun se on tietyn elintarvikkeen osana. Näin voidaan estää petoksia. Ette käy niin kuin hevosen lihalasanjen osalta. Todella vetoaisin sen puolesta, että alkuperämerkintöjä vahvistetaan. Vielä haluaisin sanoa jotain. Mielestäni ei pitäisi ajatella ainoastaan tätä lainsäädäntöä, vaan kaikilla muuallakin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota petoksiin elintarvikkeiden kanssa. Nyt neuvotellaan mietinnöstä, joka liittyy näydän merkintään. Meidän pitäisi hyvin tiukasti pitää kiinni kannoista, jotka on tuotu aikaisemmin julkikloonaukseen liittyen. Tämän tyyppisetkin kysymykset ovat hyvin alttiita petoksille. Kun nyt puhutaan elintarvikepetoksista, sanotaan, että siihen liittyy ongelmia. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että nämä asiat huomioidaan myös muissa yhteyksissä. Kiitoksia. Tässä olivat kaikki varjoesittelijät. Meillä on hiukan aikataulupaineita, eli pyytäisin, että muut, eli Okoni, Rossi ja Zome, puhuvat nyt ihan puoli minuuttia vain. Eli Sofia, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, ihan merkitseminen, hyvä puheenjohtaja. Me olimme yhteyksissä jo muutamia kuukausia sitten tässä asiassa sillä minä olin esittelijänä naudanlihan merkitsemisen ja naudanlihan kohdalla ja kuulin tässä kollegan huomioita. Me olemme onnistuneet saamaan tämän asian eteenpäin kloonattujen eläinten osalta. Äh, tähän asiaan liittyen haluaisin Estelle Langelle sanoa, että hänen työnsä vastaa minun näkökulmaani käsitystäni, miksi tämä petos tapahtui. Kyseessä ei ole mikään kansanterveysongelma, kyseessä on laatuongelma ja tällä alalla kontrolli on riittämätöntä ja sanktiot olivat riittämättömiä. Ranskassa muistan erään naisen varastaneen supermarketista jauhelihaa monta kertaa ja hän sai suuremman sanktion kuin tällainen petoksia tehnyt yritys Etelä-Ranskassa ja tällaista ei voida hyväksyä. Tämä on aivan mahdotonta hyväksyä. Kontrollin pitäisi olla paljon tiukempaa lihan laadun suhteen ja meidän pitäisi olla sanktioidenkin kohdalla tiukempia. Haluaisin myös sanoa, että itsekontrolli, jota olemme ehdottaneet aluksi eh, elintarvike sektorille ei ollut riittävää. Meillä on paljon skandaaleja lihaan liittyen ja muitakin ongelmia. Ja tällä hetkellä meidän on pakko ehdottaa näille laatukontrolleille puitteistoa ja meidän tulee myöskin tehdä tämän puitteiston suhteen töitä. Meidän pitäisi vahvistaa kaupan toimijoita. Heillä ei ole tarpeeksi puitteista, Meidän täytyy puhua valmis elintarvikkeiden lihan alkuperästä ja meidän pitää olla myöskin mineraaleihin liittyviä sääntöjä. Sillä tällä hetkellä, hyvä puheenjohtaja, kriisi aiheuttaa sen, että ihmiset haluavat halpoja tuotteita ja niiden laatua poljetaan siksi alas. Ja suuryritykset eivät kovinkaan paljon kiinnitä laatuun huomiota. Okei, okay. Kiitoksia sitten Rossi. Sì, grazie Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Hän on ottanut aikamoisen työn tehtäväkseen. Tähän liittyy asioita, jotka koskevat kaikkia Euroopan kansalaisia. Yksi kysymys. Tässä on puhuttu myöskin elintarvikekriisistä ja ehkä tätä mietintöä pitäisi vähän laajentaa ja katsoa, kuinka paljon esimerkiksi on elintarvikehaaskausta. Sehän on kuitenkin hyvin merkittävä kysymys. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, Lepagin ja muiden kanssa, koska Euroopan lainsäädännössä on puutteita, esityisesti mitä tulee merkintöihin ja tähän made in alkuperämerkintöihin. Sehän voi olla, tällä hetkellä tuotanto voi olla missä tahansa Euroopassa tehty. Eli esimerkiksi Ranskassa voidaan ehkä valmistaa jotain ja se näkyy sitä merkinnöissä, mutta sitten kun kyse on jalostajista, viejistä, tuottajista, käyttäjistä. Eli tässä on erilaisia kysymyksiä, mutta niihin kaikkiin saattaa liittyä petoksia. Ja merkintöihin liittyy myöskin se, että kansalaisten täytyy tietää, mitä hän kuluttaa. No, ehkä että tiedä tästä, mutta esimerkiksi kun puhuttu mansikan mausta merkinnöissä, niin se liittyy se koostuu 50 kemiallisesta tekijästä, jotka eivät mitenkään liity mansikkaan, mutta sitten niistä on puhuttu makuaineina, mutta no minulla nyt ei ole kovin paljon puheaikaa, mutta esimerkiksi purukumi, siinä voidaan kuvitella, että siinä olisi luonnon kumia, mutta ei. Tällä hetkellä purukumi 99,9 prosenttisesti tehdään öljyyhdisteistä. Me emme nyt en tiedä, 99 prosenttia kuljettajista ei sitä tiedä. Renate Sommer. Sitten Sommer. Der Verbraucher aber freuen, wenn er... Kiitos paljon. No sitten kuluttaja ilahtuu, kun pakkaus on täynnä, kun sinne tulee kaikki nämä merkinnät. No hyvä kollega, jotain haluaisin puhua asetuksesta, joka liittyy tietoon elintarvikkeiden osalta. Tässähän alkuperämerkintää lihan osalta tarkastellaan uudestaan. Se, että nyt vaaditaan tiukennuksia asioihin, joista on päätetty aika päiviä sitten on liikaa. Menisin kollega Kölingin suuntaan mieluummin. Hän sanoi, että meidän pitää selvittää nyt sen kanssa, mitä meillä on lainsäädäntönä elintarvikealalla. Emmehän voi aina vain hyväksyä uutta lainsäädäntöä. Petoksia tapahtuu kuitenkin. Mitkään muutokset eivät estä, kun elintarvikkeet merkitään väärin. Ihan sama, mitkä ovat säännöt. Petokseen syyllistyvä laittaa väärät etiketit ja silloin meillä on petos käsillä elintarvikeketjussa. Minusta kaikkein tärkeintä tässä yhteydessä on se, että kehotetaan – jäsenvaltioita harmonisoimaan rikosoikeudellisia sääntöjä tässä yhteydessä. Eihän se ole mahdollista, että petoksen syyllistyvä yhdessä jäsenvaltiossa saa hyvin tiukan rangaistuksen ja toisessa ikävän kirjeen. Tuohan on aivan naurettava. Näille ihmisille pitää antaa ammatin harjoittamisen kielto. He eivät saa olla missään tekemisissä elintarvikkeiden kanssa tulevaisuudessa – raha, sakkorangaistus ei riitä. Tässä pitää uhata myös vankeusrangaistuksella. Ainoastaan näin saadaan ihmiset toimimaan sääntöjen mukaisesti. Haluaisin mielelläni tämä vielä mietintään mielestäni tämä muuten ihan loista työtä. Brian Ester. Pahoittelen, minun pitäisi olla toisessa tapaamisessa. Olisi pitänyt olla jo puoli tuntia sitten, kiitos. Ja puheenjohtajakin meni ylitettyä. No niin, Onko komissiolla vielä halukatta puheenvuoroa? Olkaa hyvä. My expert, my expert here on the floor. Tässä minulla on asiantuntija vieressäni. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. On vaikea Roa tässä korvata ja hänen kiihkoaan erityisesti. Haluaisin kuitenkin sanoa edustajalle Langelle, että jaamme täysin hänen huolensa. Ja tämä mietintö tulee oikealla hetkellä, sillä me olemme 15 vuotta ähm, kohdanneet tiettyjä elintarvikepetoksia, enemmän tai vähemmän suuria. Ja valitettavasti reagoimme vain menneisyyden ongelmiin, mutta komission jäsen Borg on hevosenliha kriisin jälkeen ryhtynyt toimiin ja kuten sanoitte, hän on tämän toimintasuunnitelman, viisiosaisen toimintasuunnitelman laatinut. Siitä on keskusteltu jo. Te olette siitä keskustelleet hänen kanssaan petoksen määrittelyn ongelma on luonnollisesti oikeudellinen ongelma. Meillä ei yhteisölainsäädännössä sitä ole. Meillä on se yleisessä elintarvikelainsäädännössä artikla, joka sanoo, että tarkoituksena on estää harhaanjohtavia tai petoksen omaisia toimia, elintarvikkeiden väärentämistä ja kaikkia muita toimia, jotka saattaisivat harhaan johtaa kuluttajia. Tämä ei ole varsinainen määritelmä petokselle, mutta se on oikeusperusta, joka tekee mahdolliseksi kieltää petoksen. Ja me luonnollisesti esittelijä De Langen mielipiteen ähm, suunnitelmallisuudesta ja hyödystä. Muistatte tämän ei espanjalaisen, vaan kreikkalaisen tilanteen, jossa Egyptistä tuli ö, ähm, elintarviketuotteita. Kyseessä ei ollut petos, kyseessä oli erittäin valitettava terveysongelma ja uhka, joka aiheutti kuolemantapauksia. Ja näihin petoksiin liittyy valtavia etuja. Hevoksen liha esimerkiksi, jota on käytetty ö, ähm, ja väitetty naudan lihaksi, oli noin kolme kertaa halvempaa kuin naudan liha. Eli suuria mahdollisia tuottoja on voinut syntyä henkilöille, jotka näitä petoksia ovat tehneet. Me olemme tarkastelemassa sitä, kuinka voisimme luoda oikeudellisen perustan tälle petoksen määritelmälle, sillä tässä tekstiluonnoksessa koskettaa kontrollia, jonka saatte pian pöydällenne, herra puheenjohtaja, on mahdollisuus tiedonvaihtojärjestelmää, eh, erityisesti RAS, nopean reagoinnin järjestelmää elintarvikealalla vahvistaa, jotta voisimme ottaa mukaan myöskin petokset. Tällä hetkellä RAS-järjestelmähän ei kata oikeudellisesti muita kuin suuria eh, eläin- tai ihmisterveydelle aiheutuvia terveysriskejä. Meidän pitää siis löytää oikeudellinen järjestelmä, ja tässä ajattelemme myöskin kauppaa. Tällä hetkellä on totta, että kaupan toimija, jolla on vain tietokone edessäni, joka ostaa ja myy tuotteita, viljaa, sokeria, lihaa, mitä tahansa elintarviketta, ja joka keinottelee hinnalla luonnollisesti. Todellinen kauppias ei näe kauppatuotetta, on oikeudellisesti harmaalla alueella. Tietyissä jäsenmaissa heidät kirjataan ylös, toisissa ei. Ja me haluaisimme selventää tätä tilannetta. Toinen asia, jonka me haluaisimme tuoda toimintaohjelmassa esiin, on rikosoikeudellisten toimijoiden ja muiden toimijoiden välinen äh, yhteistyö. Tiedätte, että Europol Eurojust on ollut mukana tukemassa kansallisia viranomaisia. Tämä on hyvin herkkä luontoista työtä ja monimutkaista, mutta me annamme Europolille tehtäväksi koordinoida näitä tutkimuksia, kuten tässä ähm, edustaja Kononi sanoi, kun tietty petoksen tehnyt henkilö on eri jäsenmaassa kuin petos on tapahtunut, häntä voidaan häntä kohtaan silti, voidaan silti ryhtyä toimiin. Tämä on erittäin tärkeää. Tässä on kyseessä poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö. Ja tätä luonnollisesti meidän tulee kehittää. Me teemme Europolin kanssa sen suhteen töitä. Sitten taloudelliset sanktiot, tämä on hyvin tärkeää. Te tiedätte, että tällä alalla jäsenmaat ovat hyvin kateellisia. Ne eivät halua, että astumme heidän toimivaltaansa alueelle. Jäsenmaat ovat aina kieltäytyneet siitä, että komissio, olipa aihe sitten mikä tahansa, paitsi ympäristö, voisi puuttua asioihin. Jäsenmaat ovat aina kieltäneet komissiota ehdottomasta mitään sanktiotasoja, taloudellisen sanktion tai vankeusrangaistuksen tasoja tai pituutta. Me olemme ottaneet mukaan tähän ehdotukseen sen, että rangaistusten tulisi olla niin tiukkoja, että ne lannistavat ja niiden tulisi myöskin vastata petoksella saadun hyödyn tasoa, jotta kuten tässä sanoitte, tämä naisen tapaus, joka oli varastanut jauhelihapihvin ja sai sitten suuren rangaistuksen tällaisiin tilanteisiin, meidän tulisi puuttua. Luonnollisesti tuleva eurooppalainen yleinen suhteen voisi käsitellä näitä asioita, mutta tämähän on tällä hetkellä hyvin hankala asia. On vaikea sitä ajaa jäsenmaiden kanssa, mutta me tulemme puhumaan siitä tulevassa kontrollia käsittelevässä direktiivissä. Eräät jäsenet mainitsivat myöskin ongelman, joka liittyy kontrolliin ja kontrollia tulee kehittää, kyllä. Me tulemme toimimaan näin, ja tämä tuleva kontrollia koskeva asetus tulee sisältämään mahdollisuuden, eh, e- että komissio voisi esittää kontrollisuunnitelmia. Tällä hetkellähän meillä on olemassa vain äh, suosituksia, DNA-testit ja muut testit, joita jäsenmaat ovat maaliskuussa tehneet, olivat sellaisia, että suurin osa jäsen, että jäsenmaat tekivät niitä yhdessä, mutta koska tilanne oli sellainen, että meillä oli kriisi, me saatoimme näitä kontrollisuunnitelmia toteuttaa jäsenmaiden kanssa jäsenmaita kuultuamme. Tarkoituksena oli järjestää testejä. Liittyen elintarvikeketjussa ilmeneviin petoksiin oli kyseessä sitten se, että vaihdetaan kalliimpi, äh, kalliimpaan tuotteeseen edullisempi tuote, olipa kyse sitten lihaa, naudanlihaa, hevosen lihaa tai välillä se, että öljyä vaihdetaan äh, oliviöljyä halvempaan rypsiöljyyn. Meillä on myöskin luomutuotteita, joissa ähm, meillä on arvokkaita tuotteita. Näissä petoksissa luonnollisesti saatu hyöty on hyvin tärkeä tekijä. Kiitoksia edustaja Stasille. Hän mainitsi elintarvike- ja eläinterveysviraston. Se on hyvin tärkeä toimija, sillä se tulee valvomaan sitä, kuinka jäsenmaat toteuttavat näitä suunnitelmia koskien petoksia. Tällä hetkellä olemme ratkaisseet mikrobiologisen tartunnan, salmonillan, kolibakteerien aiheuttavat ongelmat erittäin hyvin. Jäsenmaat tietävät, kuinka toimia niitä välttääkseen. Välillä ongelmia ilmenee, se on totta. Ja olemme myöskin ratkaisseet ongelmat, jotka liittyvät kemiallisen kontaminaation lainsäädäntöön, erilaisiin torjunta-aineisiin, ympäristövaikutuksiin ja niin edespäin. Näilläkin alueilla tiedämme, mitä tulee tehdä. Ongelmia välttääksemme, ehkä aina näin ei tapahdu, mutta tiedämme sen, petosten suhteen on vielä erittäin paljon töitä tehtävänä. Tämän vuoksi komission jäsen Borg halusi luoda DG Sankon sisälle petoksen keskittyneen työryhmä, joka voisi jäsenmaiden kanssa tehdä töitä ja koordinoida tutkimusta petoksia koskien ja yleistä toimintaa komission sisällä erityisesti Olafin kanssa – maatalouspääosaston, yrityspääosaston ja niin edespäin kanssa tehtävää yhteistyötä ja eri virastojen, kuten Europolin ja Eurojustin kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä työ on pirstaloitunut eri terveystarkastajien, poliisin, tullin välillä ja syyttäjän laitoksen ja oikeuslaitoksen välillä. Olemme sen havainneet ja tässä meidän tulisi pystyä saamaan nämä kolme tahoa tekemään yhteistyötä sekä Euroopan unionin tasolla että kansallisella tasolla, sillä valitettavasti yhä edelleen esiintyy liikaa pirstaloitumista näissä toimissa. Tämä on valtava työkenttä, joka meille aukeaa, johon liittyy luonnollisesti muitakin elementtejä. Edustaja Rossi puhui elintarvikkeiden tuhlaamisesta. Se on tärkeä asia myöskin pakkausmerkinnät. Mitä tarkempia merkintöjä pakkauksissa on, sitä läpinäkyvämpi tilanne, josta vaikeampia petokset ovat, mutta komission jäsen Vorko on sitoutunut tähän asiaan. Me olemme lokakuussa esittämässä luonnosta liittyen lihan alkuperän merkintöihin, että me teemme maatalouspääosaston kanssa yhdessä kyseessä ovat siis äh, muut tuoreet lihat kuin nauta, eli sian, lampaan, sipikarjan liha. Ja tämä on hyvin tärkeää. sitten kyseessä on nimenomaan tilanne, jossa meillä on tuoretta lihaa tai sitten tuoresta lihasta johdettuja elintarvikkeita, lasangeja ja niin edespäin. Ja tämä teksti on tulossa tähän valiokuntaan käsiteltäväksi lokakuussa suunnitelmien mukaan. Tällainen tilanne siis on hyvä puheenjohtaja tällä hetkellä. Kiitoksia. Kiitoksia lopuksi vielä puoli minuuttia esittelijälle, kun meillä on vähän aikataulupaineita. No, ainoa, joka esitti suoran kysymyksen minulle on jo lähtenyt. Halusimme kiittää kollegoita. Teemme yhteistyötä lähiviikkoina, että saadaan hyvä mietintö lopulta. Kiitos. Ester Langen toimintatapa on hyvin vakuuttava. Eli kiitoksia. Eli 18. syyskuuta äänestämme tai keskustelemme mietinnöstä valiokunnassa ja 27. syyskuuta puolelta päivin on määräaika tarkistus jättämiselle ja äänestys ilmeisesti on sitten 5. marraskuuta. Eli 5. marraskuuta äänestämme ja täysistunnosta ei vielä ole päätetty. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka olivat mukana keskustelussa. Ja sitten kohta 19 investoinnit terveyteen. Ja nyt pyytäisin Sartoria, komission edustajaa, alustamaan tämän aiheen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tämä kohta otettiin esityslistalle. Miksi olemme pyytäneet tätä keskustelua? Me haluamme korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että terveydenhuoltoa ei pidä nähdä vain kustannuksena – tai taakkana kansallisessa budjetissa, vaan se on myöskin investointimahdollisuus, josta voi sitten koitua voittoja yhteiskunnalle. Terveydenhuolto on osa eurooppalaista ohjausjaksoa, ja komissio viime viikolla tai pari viikkoa sitten hyväksyi maakohtaiset suositukset. Ja nyt on 11 jäsenvaltiota, joissa on terveyteen liittyviä suosituksia, Yleisesti ottaen komissio pyytää, että jäsenvaltiot tarkastelisivat terveysjärjestelmien uudistusta, jotta voidaan varmistaa kustannustehokkuus. Ja miksi tästä puhutaan? Siksi, että haluamme terveydenhuoltojärjestelmän, jossa käytetään julkisia varoja tehokkaalla tavalla, mutta joka myöskin varmistaa korkealaatuisen terveydenhuollon. On selvää, että nyt kun terveydenhuollon hallinta on vain jäsenvaltioiden harteilla, tämä aika on nyt ohi. Tapa, jolla jäsenvaltiot hallinnoivat terveydenhuoltoaan, on sillä on merkittävä vaikutus talouteen, kansalliseen budjettiin ja näin ollen myöskin muiden jäsenvaltioiden talouteen. terveys on arvo sinänsä, mutta se on myöskin keskeinen osa taloudellista menestystä. Terveydenhuoltomenot, jos ne toteutetaan tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, ne ovat hyviä menoja ja niillä voidaan vaikuttaa taloudelliseen vaurauteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Tästä syystä Sanko-pääosastossa Olemme valmistelleet tämän asiakirjan investoinnit terveyteen. Ja pyytäisin, että kaikki parlamentin jäsenet käyvät sen läpi, koska kerrankin voitte kertoa vielä viestin kollegoillenne. Siinä on otettu esiin nämä investoinnit ja tämä kolmio. Ensinnäkin, jos investoidaan terveyteen, voidaan saada aikaan terveydenhuoltojärjestelmän kestävyyttä ja näin ollen parempaa finanssipoliittista vakautumista jäsenvaltioissa. Haasteet, joita terveydenhuoltojärjestelmissä on, ovat huomattavia. Kansalaisten määrä kasvaa, taloudelliset taakat kasvavat, eli nyt tarvitaan yhä enemmän terveydenhuoltoa, tarvitaan yhä enemmän innovatiivisia uuden teknologian muotoja, mutta meillä on vähemmän resursseja, tai meidän täytyy konsolidoida terveydenhuoltobudjettia. Eli meillä pitää olla enemmän tehokkuutta. Ja täytyy myöskin varmistaa se, että kun ehdotetaan säästöjä terveydenhuoltobudjetteihin, niin ne eivät saa olla vääriä säästöjä, vaan säästöjä, jossa katsotaan tuloksia myöskin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Eli mitä komissio tekee jäsenvaltiot auttaakseen? Ensinnäkin meillä on rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivi, jonka avulla saamme paljon enemmän tietoa siitä, miten terveydenhuoltojärjestelmiä hallinnoidaan. Tiedämme paremmin, miten tietoa voidaan vaihtaa kliinisistä testeistä ja myöskin siitä, miten direktiivi on pantu täytäntöön. Me autamme jäsenvaltioita myöskin vaihtamaan tietoja ja yhdistämään resursseja terveydenhuollon teknologian arvioinnissa. Ja myöskin sähköisen terveyden alalla varmistetaan, että edistystä tehdään yhteistyössä. Ja meillä on myöskin asiantuntijapaneeli, joka voi auttaa jäsenvaltioita asiantuntija arvioinnin avulla. Ja me teemme työtä myöskin rakennerahastojen kanssa, jotta jäsenvaltiot voivat ilmaista kansallisissa ohjelmissaan terveydenhuoltoinvestoinnit, jotka on tehty oikealla ja tehokkaalla tavalla. No sitten toinen painopistealue on inhimillinen pääoma. Jos investoimme terveyteen, niin meillä on parempaa inhimillistä pääomaa. Tästä esimerkki huono terveys terveydenhuolto johtaa poissaoloihin työpaikalta, ja tällä hetkellä se on 3-6 prosenttia työajasta, eli tämä vastaa noin 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli kun parannetaan työvoiman terveyttä, parannetaan myöskin työn tehokkuutta, eli tulokset ovat myönteisiä. On selvää, että kun puhutaan investoinnista terveyteen ja inhimilliseen pääomaan, kyse ei ole vain terveydenhuollosta, vaan terveyden edistämisestä. Mutta jäsenvaltiot keskittyvät liikaa hoitoihin, eivätkä riittävästi ennaltaehkäisyyn. Ja sitten kolmas pilari tässä asiakirjassa on epäoikeudenmukaisuus terveydessä. Investoinnilla voidaan vähentää epäoikeudenmukaisuutta ja tiedämme, että epäoikeudenmukaisuus liittyy sosiaaliseen yhteyden, yhteenkuuluvuuteen, eli terveydenhuollon epäoikeudenmukaisuus on inhimillisen potentiaalin haaskausta ja tällä tavalla myöskin taloudellista potentiaalia menee hukkaan. Ja tärkeää on pitää kiinni yhdestä perusarvosta Euroopassa, eli korkealaatuisten ja turvallisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus kaikille. Eli se, että terveydenhuollon edistäminen ja tehokas terveydenhuolto nähdään taloudellisesta näkökulmasta, niin se on tärkeää, eikä se tarkoita sitä, etteikö anneta terveydenhuollolle riittävää arvoa, vaan haluamme osoittaa, että terveys on myöskin talouteen liittyvä tekijä. Kiitos. Sorry, und ich habe eine... Kiitoksia. Täällä on yksi puheenvuoropyyntö. Peterille, olkaa hyvä. Hvala gospod predsedujoči. Moram reći na začetku, da... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa aivan aluksi, että en suoralta kädeltä toivota tervetulleeksi mitään aloitteita, joita komissio antaa, mutta minun täytyy sanoa, että tässä on pari asiaa, jotka tekevät minut hyvin onnelliseksi. Ensinnäkin kumppanuus syövän torjunnassa ja parlamentin pyyntöjä seuraten komissio on tämän uuden rintaman avannut. Monilla tavoilla se parantaa tehokkuutta syövän vastaisessa taistelussa. Ja toinen tärkeä asia sitten, joka minua ilahduttaa, on se aloite, josta tänään käsit puhumme. Tämän hyvin filosofisesta lähtökohdasta toivottaisin tervetulleeksi. Sen tausta on hyvä. Nämä arvot, joilla komissiotyönsä perusta on erittäin, ovat erittäin hyvät. Ei terveys voi olla mikään lisäarvo, se on lähtökohta. Terveys ei ole sektori, se on keskeinen yhteiskunnallinen asia tällä hetkellä, kun tarkastelemme terveyden trendejä ei vain syövän, vaan muidenkin alojen suhteen. Mielestäni terveydenhuollon kriisi tulee jatkumaan pidemmän aikaa kuin talouskriisi ja me toivomme, että talouskriisi alkaa nyt saavuttaa kaikkein vaikeimmissakin maissa loppuaan. Tämä riippumattomuusajatus, jota ajoimme myöskin taloussektorilla, pätee hyvin terveydenhuollon alaan toissijaisuusperiaatteen suhteen mielestäni meidän täytyy perussopimuksia kunnioittaa, mutta tiettyjä asioita ei voida ratkaista viittamalla vain sellaisen perussopimuksen artikla, jonka mukaan terveydenhuolto kuuluu jäsenmaille. Ei. Ei mikään jäsenmaa voi ratkaista epätasa-arvoisuuden ongelmaa itse. Voimme käsitellä näitä ongelmia vain korkeammalla tasolla, ja olen erittäin tyytyväinen, että komissio on korostanut näitäkin kysymyksiä. Sitten kun meillä on terveydenhuollon alalla niukkuustoimia, toimia, hallituksia ja jäsenmaita kritisoidaan aivan oikein siitä, että usein nämä ovat säästötoimia, joihin ei liity mitään sellaista politiikkaa, joka parantaisi terveyttä, terveyden alan kestävyyttä tai inhimillistä pääomaa. Ja tässä meillä on mahdollisuus. Näen tässä mahdollisen lisäarvon uuden lähteen, jos me tunnistamme sen, että voimme saavuttaa paljon enemmän, jos teemme yhteistyötä jos me vain käyttäisimme jo olemassa olevaa tietoa paremmin, jos korostaisimme huippulaatua, voisimme eurooppalaisella tasolla tehdä paljon enemmän ja vähentää eroja välillämme. Mielestäni tämä on siis erittäin tärkeä aloite. Tämä ei ole mikään poliittinen kukkanen, jonka teille ojennan. Mielestäni tämä on jotakin, mikä on ajatuksellisesti, käsitteellisesti oikealla tolalla. On hyvin tärkeää keskittyä ehkäisyyn ja ennakointiin. Usein olen sanonut, että meillä pitäisi olla tällaisia ennakointiministeriöitä jäsenmaissa, sillä jos ehkäisyssä onnistutaan, asiat muuttuvat kokonaisvaltaisesti. Meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn enemmän. Se on hyvin tärkeää. Kiitoksia. Jolanta Hipner Karl Schlüter. Kiitos, sitten Hibner ja sitten Schlüter. Podkreślam to samo, co kolega, kolega skończył. Kiitos paljon. Minä haluaisin liittää puheenvuoroni tuohon, mitä kollega sanoi. Terveyteen investoiminen on tärkeää. Terveellinen elintapa, se, että pahoista tavoista päästään eroon ja niin edelleen on tärkeää, että voidaan puhua terveellisestä yhteiskunnasta Euroopassa. Ja vasta sen jälkeen voidaan puhua siitä, että uudistetaan terveydenhoitojärjestelmät. Katsotaan, miten niitä voidaan parantaa Euroopan unionissa. Mutta minä haluaisin painottaa tuota parhaiden käytänteiden vertailua. Sitä painotetaan niin usein täällä valiokunnassa. Pääsy hyvään terveydenhoitoon perustuu usein hyvien käytänteiden vertailuun jäsenvaltioiden kesken. Totta kai on myös hyvin tärkeää tarkastaa ja seurata tätä järjestelmää, jotta erityisesti näin aikoina, kun tarvitaan paljon hyvänlaatuista terveydenhoitoa, päästään eroon epäoikeudenmukaisuuksista, kun taistellaan hyvin hankalia ja kroonisia sairauksia vastaan. Nämä ovat tärkeitä prioriteetteja, mutta kuten kollega sanoi, nämä tänä ennaltaehkäisy on kaikkein tärkeintä. Se, mitä teemme tulevien sukupolvien eteen, jotta tulevat sukupolvet eivät joudu käyttämään terveydenhoitopalveluita yhtä paljon kuin me tällä hetkellä siksi, että elintapamme siihen johtavat. Thanks about... On hyvä, että komissio käsittelee tätä ja toivottavasti puhutte myöskin yrittäjyyden pääosan kanssa ja muiden kanssa, jotka haluavat käyttää hormoniin häiritseviä kemikaaleja ja tuhota terveydenhuoltoa. Eli toivottavasti teillä on hyvä sisäistä viestintää ja voitte kertoa muille pääosastoille, kuinka tärkeää tämä on. Ja parlamentissa yritämme toimia samoin eri valiokunnissa tupakkadirektiivin osalta muut valiokunnat yrittävät heikentää komission ehdotusta ja me taas ympäristövaliokunnassa haluamme vahvistaa sitä. Eli meillä on tällaista sisäistä epäjohdonmukaisuutta toimielimissä ja meidän täytyy yrittää tähän yhdessä puuttua. Sama koskee IMF ja Troikkaa. Eli Kreikassa piti vähentää terveydenhuoltokuluja ja olen huolissani tällaisista asioista. Meidän täytyy olla johdonmukaisia politiikassa. Meidän täytyy tehdä tätä kaikissa toimielimissä johdonmukaisesti. Sitten innovaatiomekanismit, jotta voidaan säästää terveydenhuollossa. Näitä hintarahastoja on yritetty, jotta terveysinnovaatiot olisivat tehokkaampia, mutta kun kyse on tärkeimmistä lääkkeistä, niin EUn budjetilla on vähän resursseja, mutta niillä voidaan huomattavasti vaikuttaa tähän. Meillä on liian vähän tutkimusta ja rahastolla voitaisiin edesauttaa sitä. Ja myöskin sitten se yleinen tapa, miten yhteiskunnassa nähdään se, että jatkuvasti on enemmän stressiä työntekijöille, niin se vaikuttaa myöskin heidän terveytensä. Oma tehtäväni on se, että tehokkuus perustuisi siihen, että vähennetään työaikaa eikä sitä, että tuotantoa aina vain lisätään. Koska tällöin ihmiset stressaantuvat huomattavasti ja silloin tarvitaan enemmän resursseja työpaikkojen luomiseen. Eli tämä nyt on eri asia, mutta halusin sen ottaa nyt tässä vielä esille. Kiitoksia ja sitten jos pääjohtaja vielä haluaa, niin hän voi vastata näihin esiin tulleisiin kysymyksiin. Sartori, olkaa hyvä. Few things because Paljon kiitoksia ihan pari asiaa, sillä meillä on vain pari minuuttia. Aivan aluksi äh, se, mitä edustaja Peter sanoi äh, toissijaisuusperiaatteeseen liittyen. Tietenkin me sitä kunnioitamme, olen samaa mieltä tässä, mutta me emme tule ratkaisemaan ongelmaa siitä, että me olisimme parempi terveydenhuoltojärjestelmä jäsenmaissa, me, me tuo resursseja yhteen. Me tarvitsemme jäsenmaita. Sitten edustaja Hybner olen samaa mieltä teidän kanssanne. Terveyden tukeminen, terveysriskien ehkäiseminen, eivät nämä ole asioita, jotka ovat vain jäsenmaiden hartioilla. Sitten edustaja on selvää, että tämä on yhteinen taistelu, mutta meidän paperimme terveysinvestointiin liittyen on kollegion paperi. He siis mainitsevat, että tämä ei ole kuluvaan investointi. Sitten parempi tuotto ja vahvempi työvoima. Minä pyrin taistelemaan tällaista vain tauteihin keskittymistä vastaan, jos työntekijät ovat paremmassa terveyden tilassa, he voivat paremmin työnsä hoitaa. Joten tämä liittyy myöskin tautien ehkäisyyn. Paljon kiitoksia, kiitoksia kutsusta keskustella näistä mielenkiintoisista asioista. Kiitos. Frau Kiitoksia. Monet kollegat käyvät tätä asiakirjaa juuri läpi. Olisi ollut parempi, jos enemmän olisi ollut jäseniä läsnä tänään, koska tämä asiakirja olisi sen ansainnut, mutta me jatkamme työskentelyä tämän asiakirjan parissa. Tämä on hyvin tärkeä asia, terveydenhuolto, koska meillähän on vain yksi terveys. Ja sen huomaa sitten, kun sitä ei enää ole olemassa. Eli seuraava kokous on Strasbourgissa poikkeuksellisesti 4.9.12. Kollegat, jotka nyt ovat vielä paikalla, ottakaa äänestyskortit mukaan. Ja meillä on silloin pitkä äänestys ja muistakaa ottaa äänestyskortit siis mukaan. Ja saman 10.11. heinäkuuta silloin myöskin on äänestysmaratoni, jolla sitä ei ollut koskaan aikaisemmin täällä parlamentissa ollut. Siellä äänestetään tupakkatuotteista, ehkä myöskin lääkinnällisistä laitteista ja muista asioista. Eli me saimme eilen tästä jo vähän esimakua, eli mitä nyt vielä on tiedossa. Eli 10.11. kokeukset ja siellä on äänestyksiä ja sitten 4. heinäkuuta torstai-aamuna Strasbourgissa. Eli kokous päättyy. Hyvää kotimatkaa ja Hyvää lounastaukoa.